Right, everybody, we now have... No niin, kaikki. Meillä on nyt äänestys vuorossa. Pyytäisin, että ottaisitte esiin korttinne ja You can't. I'm about to open the vote. Yeah, sorry, sorry. Right. Um, right, we'll, we'll, we'll do a test vote teemme testiäänestyksen, joten kerro, kertokaa, pidättekö vierustoveristanne? Can you, can you test the secret ballot? We, okay, let's test the secret ballot. Okay, let's test the secret right. ballot. Okay, we're testing this, the, the secret. Eli testaamme, että toimiiko tämä äänestyslaite, eli katsotaan pidättekö vierustoveristanne ja toivottavasti nämä toimivat. Ah, ça y est, ça y est. Merci. Voilà. No, no, no, close. Oh. No, no, no, because oh. they still... Has everybody voted? Ovatko kaikki äänestäneet? Tiedän, että te ole, joten äänestäkää nyt vain. Onko kaikki mukana. Viisi ihmistä vielä äänestämättä. Neljä. We're waiting for Astrid. Odotamme Astridia. Okay. Okay, everybody... No niin, kaikki ovat äänestäneet. Nyt meillä on... No niin, toimiiko tämä? Hyvä. Eli 36 pitää ihmisestä, joka on siinä vieressä, ja kolme ei, ja neljä äänesti tyhjää. Right, so now we come on to, uh... Eli nyt äänestämme Dimitris Tolen mietinnöstä, joka liittyy finanssiryhmittymiin. Eli puolesta vastaan tyhjää. Voisinko tarkistaa tämän? Tämä ei ollut aivan selvä. Eli äänestys päättyy. Tämä on erittäin selvä nyt. Mielenkiintoista. Eli tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää. Sitten 88 puolesta vastaan tyhjää. Juuri yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. yksitoista puolesta vastaan voimme järjestää yhtenä ryhmänä 11-16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitä 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18-22 yhtenä ryhmänä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 89 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 92 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 93 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. sata anteeksi, kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 103. Eli tämä hylättiin 104. Ja sitten mennään kompromissin E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 106 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 109 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta Eli yhtenä ryhmänä 31-33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 111 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, juuri kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty, 112 puolesta vastaan tyhjää ja tämä on hylätty, mutta tarkistetaan, eli 112 Meillä on nyt liikaa äänestyksiä EPPltä, eli kolme EPP-jäsentä. Voisitteko ö, olla äänestämättä? Vaarajäsenet EPPstä. Eli äänestys päättyy. Eli tämä on hyväksytty. 113 puolesta vastaan hy- tyhjää hylätty. Tämä ei ole ehkä oikein, eli tarkistamme 113 kohdan. Eli äänestys päättyy ja se raukeaa. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 115 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää. Voisitteko äänestää, olkaa hyvät. Tarkistamme 37 tarkistuksen. Äänestys päättyy ja se on hyväksytty. Eli sitten 38 puolesta vastaan tyhjää. Jos lasken kädet, niin tämä ei toimisi, eli älkää antako minulle vain peukkuja, vaan nostakaa käsi kunnolla pystyn puolesta vastaan, hy- tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vasta, 40 puolesta vastaan tyhjää, 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 121 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 122 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 42 puolesta vastaan tyhjää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 hyväksytty 126 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 47 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 127 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 128 puol... Halutaanko, että tämä tarkistetaan? Tarkistetaan 127. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja se on hyväksytty, luulisin. E- e- eli kiitos erittäin paljon kaikille 128 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 149 viiva 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 131 puolesta vastaan tyhjää

tyhjää. Se on hylätty 65-76 yhtenä ryhmänä ja juuri kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten mennään tarkistukseen 135 puolesta vastaan hyvä, tyhjää. Se on hyväksytty. 136 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 viiva 83 ja tarkistukset 2 ja 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Eli menemme tarkistuksen 4 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 85 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 86 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 87 ja suullinen äänestys Peter Skinnerilta jos kukaan ei ole tätä tarkistusta vastaan, niin sitten äänestämme siitä tarkistuksen kanssa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten teemme sähköisen äänestyksen tekstistä tarkistuttena, eli painakaa nappia kaikki. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. 42 puolesta ja kukaan ei ole vastaan. Ja sitten lainsäädäntöpäätöslauselmasta äänestys. Jatkakaa äänestystä. Vielä kaksi jäljellä. Yksi. Hyvä. Eli 43 puolesta Hyvä, kukaan ei ollut vastaan, eikä kukaan äänestänyt tyhjää. Where is it? So actually, you have to read. Sorry for this. You have to read the same, but you, instead of credit default swaps, That's you say, you say conglomerates. Otherwise, uh, sorry. Right, okay. Sorry about this, folks, but I've got to... Anteeksi, minun pitää lukea jotakin. Eli me äänestimme mietinnöstä, joka liittyy finanssiryhmittymiin, ja esittelijä haluaisi ryhtyä keskusteluisiin tähän ensimmäisen, asteen, ensimmäisen käsittelyssä, joka on tämän valiokunnan prioriteetteja. Ja neuvottelumandaatti on tämä äänest, luonnos, josta juuri äänestimme. Ja tähän tule, on, tässä on mukana esittelijä sekä varjoesittelijät. Mitään, äh, kukaan ei ole tätä vastaan, joten tämä menettely, tätä seurataan tältä pohjalta. Eli tämä on valiokunnan hyväksyntä sille, että me yritämme saada ensimmäisessä käsittelyssä äh, hyväksynnän. Yritämme tehdä tätä aina tavalla tai toisella. Nyt yritämme tehdä sen vielä muodollisemmin. Eli sitten mennään kohtaan yhdeksän. Saisinko äänestyslistan? Eli vielä ilmoitus. Minä haluaisin kertoa teille, että tänään on viimeinen Ekon kokous Salna Vulneelle monien vuosien työpanoksen jälkeen. Eli Sonja menee yhteis decision yksikköön ensimmäinen neljättä, eli toivomme hänelle kaikkea parasta. Hän on tuolla. Kiitos erittäin paljon Sonja. Nappaamme hänet takaisin aina niin silloin tällä. Eli nyt me jatkamme kohtaan yhdeksän joka on lausunto toimintavaihtoehdot etenemiseksi kohti kuluttajayrityksiä hyödyttävää eurooppalaista sopimusoikeutta. Eli tämä Sirpa Pietikäisen mietintö, eli kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja oliko se tässä? Minä oli ainakin neljä eri, minulla neljä eri harmaan sävyä tässä. Eli nyt sähköinen äänestys tekstistä, äh, sellaisena kuin se on tarkistettuna, äänestys alkaa. Eli äänestäkää vain. Kiitos. Äänestys päättyy. 42 puolesta ja kaksi vastaan. Hyvä. Hyvä Sirpa. Kiitos erittäin paljon. Right. Okay. So now we're moving on to the nyt menemme äänestyksen äh, näiden johtajien nimityksistä, eli ESA, ESMA, nämä tehdään, mennään järjestyksessä ESMA, EIOPA ja EBA. Tämä on salainen äänestys, eli äänestätte plussaa, jos olette puolesta, nimityksen puolesta, ja miinusta, jos ette ole sen puolesta ja katsotaan sitten tulosta ja sen pohjalta tehdään ää, suositus täysistuntoon. Eli äänestys alkaa. Eli ensinnä Verena Rossin nimityksestä. Täällä meillä lukee Esma. We are voting, as I said, for Esma. Eli ensiksi äänestämme Esmasta. Esma. Esmaan ja Verena Rossin nimityksestä. Niin onko täällä tarpeeksi EPPn ääniä nyt? Onko nyt tarpeeksi? Yes. Kyllä vain, kyllä. everybody voted? Ovatko kaikki äänestäneet? Eli Äänestys päättyy. Ja 36 puolesta ja 6 vastaan ja 4 tyhjää. Eli tämä suositus menee täysistuntoon tämän nimityksen hy- myöntämisen puolesta. Sitten seuraava äänestys, joka on Carlos Montavon nimitys äh, johtajaksi Eijopaan. Ja äänestys alkaa nyt. meillä on liikaa EPPn jäseniä, eli jonkun pitää nyt olla äänestämättä, joku varajäsen. Meillä on vielä yksi liikaa, kiitos. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja 33 puolesta, 4 vastaan ja 7 tyhjää. Eli jälleen kerran myönteinen suositus lähtee eteenpäin täysistuntoon Carlos Montalvon nimityksestä. Ja kolmas äänestys on Adam Farkasin nimitys EBAhan ja äänestys alkaa nyt. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 38 puolesta, 4 vastaan ja 3 tyhjää. Eli tämä menee myös myönteisenä suosituksena eteenpäin. Kiitos erittäin paljon. Right. Hello everybody. Hyvä. Me olemme aikataulusta edellä ja varjoesittelijä, joka on Pervats Peres, on Empty-valiokunnassa ja minä koen sympatiaa häntä kohtaan, koska on vaikea olla monessa, kes, monessa kokouksessa yhtä aikaa. Eli meillä on nyt pieni tauko ennen kuin sitten jatkamme asiaa korvausjärjestelmistä. Right, thank you for... No niin, kiitoksia tästä lyhyestä esittelystä. Nyt on aika päästä taas takaisin. Peransis on paikalla, joten me voimme jatkaa tässä aikatalussa, joka oli alun perin päätetty. Eli nyt menemme kohtaan kymmenen tarkistusten käsittelyyn direktiivistä, joka liittyy sijoittajien korvausjärjestelmiä. Ja esittelijä on Olle Schmidt. Ennen kuin me aloitamme, niin haluaisin vain sanoa, että tämä on ö, nimetty, tässä, tämä liittyy siis maksuihin parlamentin jäsenelle ja tämä asia otetaan erittäin vakavasti sekä valtiokunnassa että parlamentissa ja tätä tutkitaan parhaillaan. Sillä välin olemme tarkistaneet tarkistukset ja ei ole tarkistuksia eri nimillä annettu, mutta kaikki tarkistukset tarkistetaan valiokunnassa ja niistä keskustellaan ja niitä käsitellään niin kuin aina teemme. Eli tämä on asian tila ja tämä vain ilmoituksena puheenjohtajalta esittelijä halusi, että minä sanoisin tämän. Eli tähän ei liity muita uutisia tällä hetkellä. Jean-Paul, ole hyvä. Hyvä puheenjohtaja, minun ei ole tarkoitus puhua tästä asiasta, joka kohdistuu koko parlamenttia vaikuttaa siihen, mutta minusta tuntuu, että meidän pitäisi nyt olla vähän pedagogisia sillä, kun luen lehtiä, niin saan sellaisen mielikuvan, että kun tarkistus esitetään, niin se on jo hyväksytty ja se on ikään kuin otettu mukaan direktiivin osaksi. Mutta tämä on täysin väärin ja jos ajatellaan talouselta kannalta, niin mitenkä joku voisi mukaan maksaa tarkistuksen tekemisestä. Tämä ihan todellakin tuomittavaa se, mitä on tehty ja tästä tulee sitten omat seurauksensa, mutta ei nyt voi olla niin vain harhaisia, etteikö voisi tehdä tarkistuksia tai lähteä äh, inspiroita jonkun muun tarkistuksista. Minä sanon selvästi, että silloin kun tarkistukset ovat sen suuntaisia kuin mitä minä ajattelen ja ne on hyvin kirjoitettu, niin miksikä minä niitä sitten huonommin lähtisin laatimaan. Eli pitää olla pedagogisia sanoja, että kun edustaja esittää tarkistuksen, niin ensin hänen poliittisen ryhmänsä käy sen läpi ja katsoo, tukeeko sitä vai ei. Ja kun sitten on tehty yhdessä työtä ja päätetty äänestäänkö sen puolesta vai edestä, niin sitten ei ole olemassa mitään tällaista yhteyttä kuin mitä leidissä sanotaan, että kun tarkistus on esitetty, että se saman tien olisi jo osa Euroopan lainsäädäntöä. Jos tällaiselle tielle lähdetään, niin tämä nyt ei ole mitenkään rationaalista. Jos tässä joku on väärin toiminut, niin kyllä seuraamuksia tarvitaan, mutta minä sanoisin, että minä olen ollut täällä kuusi vuotta, eikä kukaan ole koskaan minulle mitään ehdotuksia tehnyt, että tarkistuksia pitäisi esittää, ei minulle eikä avustajilleni. Ja se, se on täällä meidän realiteettimme mutta jos sitten jotkut toimivat väärin ja hoitavat hommansa huonosti, niin kyllä heitä pitää siitä rangaista. Mutta mitä tulee sitten näihin lopullisiin tarkistuksiin, jotka ovat yleensä kompromissitarkistuksia, ne on yhdessä eri edustajien toimista laadittu yhdessä esittelijöiden, varjoesittelijöiden kanssa. Meidän pitää tehdä tämä nyt muille selväksi, jottei tässä tulisi liikaa Eh, tuulta myllyyn niille Euroopan vastustajille, jotka nyt kovasti pitävät ääntä. Kiitos Jean-Paul, olette aivan oikeassa, olen samaa mieltä. Ja tämä on hieman rahan hukkaa, jos joku tekee tällaisia tarkistuksia. Meidän pitäisi myös sanoa, että tarkistuksen tekeminen ei estä muita tarkistuksia. Se voi olla asiantila joissakin tapauksissa, jolloin se on vaikeampaa. Tai Sven, sinä halusit myös puheenvuoron. Mm. Ihan lyhyesti. Kiitokset ensinnäkin siitä, että tämä on otettu vakavasti. Kiitos siitä, että se on tehty täällä selväksi. Kiitos myös näistä huomioista. Haluaisin vain todeta olevani varsin huolissani, jos nyt olen ymmärtänyt, että näistä kolmesta syytetystä yksi ei edelleenkään ole eronnut, vaan on edelleen tämän parlamentin jäsen. Haluaisin tietää, onko tämä vahvistettu vai ei, näin olen mediasta kuullut. Toisekseen olen varsin huolissani siitä, että se, joka seuraa herra Strasseria, on myös ollut lobbausfirman palveluksessa tarjonnut palveluksiaan tavalla, jota parlamentaarikkona ei pitäisi tehdä. Hän on poistanut tämän verkkosivun, mutta sen kopiot löytyvät minun verkkosivuiltani ja pyytäisin teitä tarkkailemaan niitä ja pyytämään omaa puolueenne ryhmää äm, tarkastamaan, että te vain korvaa yhtä kyseenalaista lobbaria toisella. Kiitos. Tätä asiaa käsitellään varapuheenjohtajat, jotka varapuheenjohtaja Diana Wallis, joka on vastuussa avoimuudesta käsittelee tätä. Eli nämä kysymykset voidaan esittää hänellä ja minä pidän tämän valiokunnan jäsenet äh, informoituna tuloksista. Me teemme kaiken mahdollisen tarkistuksen ja katsomme, että onko tässä kyse näistä tarkistuksista, joista käsittelemme, mutta kaikki muut käsitellään varapuheenjohtajan osalta. Sitten Astrid. Western haluaisin sanoa, että tästä asiasta puhutaan puhemiehistössä huomenna. Ei tämä nyt ole valiokunnalle kuuluva asia, vaan odotetaan nyt mitä puhemista huomenna päättää. Ei tässä nyt voi lähteä asiaa ennakoimaan. Tämä on aivan oikein ja sen takia haluaisin tehdä ihan lyhyen alustuksen tästä. Ja mielestäni voimme nyt sanoa, että me olemme käsitelleet tämän asian selväksi niin hyvin kuin mitä tämän hetkisten tietojen perusteella tiedämme. Ja nyt Olle, anna sinulle äh, puheenvuoron esitellä tarkistuksen. Uh, Kiitokset puheenjohtaja. Minä arvostan tätä lyhyttä lausuntoa. Esittelijänä minä olen keskittynyt kolmeen tärkeimpään tavoitteeseen tässä mietintöluonnoksessa te tiedätte ne kaikki. On pyritty lisäämään kuluttajan suojaa, saamaan korkeampi suojataso, yritetty saada aikaan parempi sijoittajasuojan yhdenmukaistaminen EU:ssa ja saada aikaan pitkän aikavälin kestävät periaatteet sijoittajien suojaamiseksi. On muutamia perusseikkoja, joihin meidän on keskityttävä. Meidän on laajennettava tuota suojatasoa. Meidän on puututtava periaatteisiin ja myös korvaustasoon sekä lainausmahdollisuuksiin kansallisten järjestelmien välillä. Mitä tuohon suojatasoon tulee? Sikäli kuin minä näen, niin nyt tuetaan selkeästi sitä, että pitäisi kattaa petokset, väärinkäytökset ja toiminnan virheet. Sitä koskevia tarkistuksia on paljon. 67 Vicky Fordilta, 68 Beresiltä. Beres ehdottaa myös lukuisissa tarkistuksissaan, esimerkiksi 56, sitä, että kaikkien sijoituspalveluyritysten velvollisuutena olisi tehdä sopimus vakuutusyhtiön kanssa. Suoraan sanottuna, minusta tämä on kyllä mielenkiintoinen ajatus, mutta minun näkökulmastani tämä muuttaisi täysin koko järjestelmää. Tämä on aika rohkea veto, täytyy sanoa. Ehkäpä Rova Beres voisitte hiukan selvittää tätä, selventää vielä hiukan. Eli näin voitaisiin taata hyvä työ täydentää vakuutuksilla tämänhetkistä järjestelmää vapaaehtoiselta pohjalta. Minu, tätä ehkä voitaisiin ehdottaa jonkinlaista vaikutusarviointia. Komissio voisi laatia meille kertomuksen siitä, mitä tapahtuisi, jos tällainen vapaaehtoinen järjestelmä otettaisiin käyttöön. Rova Beres haluaa myös sisällyttää mikro tahot, voittoa tavoittelemattomat yhteisöt ja paikalliset toimijat, kaikki nämä investoinnit, jotka kuuluvat MIFIDin piiriin, tulisi saattaa myös tämän ICS-direktiivin piiriin. Olen sitä mieltä, että nämä tarkistukset, ehdotukset on itse asiassa jo katettu näillä muutoksilla. Ja sitten tietenkin kuuma peruna, hankala kysymys. Usitsin yhteissijoitusyritysten sisällyttäminen. Tätä koskevia tarkistuksia on monta. Ja tämä on tietysti iso, iso, merkittävä, tärkeä asia. Sitten kahden tason suoja. Olen samaa mieltä komission kanssa siitä, että tarvitsemme korvaukseen täyden harmonisoinnin yhdenmukaistamisen, jotta saadaan aikaan yhtenäiset markkinat ja sama suojan taso kaikissa unionin maissa. Me tiedämme, minkälaisia ongelmia meillä on ollut. Ja minusta tuntuu, myös kun tarkastelen näitä tarkistuksia, että ainakin tällä hetkellä on olemassa enemmistö sen puolesta, että korvauksien tasoa nostettaisiin 50 000, jota komissio ehdottaa 100 000 euroon. Tarkistus 81 Beresiltä ja 82 Klutelta ovat niitä, joita tietenkin tuen. Sitten kolmas seikka. Rahoitus Komissio on ehdottanut etukäteismaksua. Brittikollegat Vicky Ford ja te itse puheenjohtaja ehdotatte yhdistelmää etukäteis- ja jälkikäteismaksuista tarkistuksissanne tämä kriisi ja Saksan Phoenix-tapaus ovat osoittaneet, että todellakin tarvitaan etukäteisrahoitusta, etukäteismaksu. On vaikea saada aikaan tasapaino etukäteis- ja jälkikäteismaksun välille. Ja lopuksi vielä, en tue näitä tarkistuksia, mutta luonnollisesti olen avoin käymään keskustelua, kuten aina, ja tiedän, että keskustelua käydään myös neuvostossa. Sitten rahoituksen kustannukset, ne tulee saattaa ne jäävät ähm, sijoittajan maksettavaksi ja siksi niiden pitää olla oikeutetulla tasolla. Meidän on ymmärrettävä näiden kustannusten suhteen, että tämä on varsin monimutkaista, tämä on melkoinen taakka sijoittajille ja yhtä lailla koko alalle. Olen juuri palannut Ateenasta, jossa tapasin lukuisia ministereitä, ja teollisuuden edustajia, pk-yritysten edustajia. He ovat huolissaan. Huolissaan siitä, että me asetamme ylimääräisiä vaatimuksia yrityksille niin, että niiden on entistäkin vaikeampi selvitä lamasta. Ehdotan 0,3 investointiyritysten osuudeksi. Kansanpuolueen edustaja tarkistuksessa 100 pyrkii laskemaan osuutta 0,5-0,1 tavoitetasona. Tämä on tietysti myös seikka, josta voidaan keskustella. Kuten sanoin, on hyvin tärkeää, että saamme aikaan hyvän tasapainon ja tiedämme, mitä teemme kun tällaisia toimia ehdotamme. Ja sitten tuo luottojärjestely. Se on yhteisvastuullisuuden osoitus jäsenvaltioiden välillä ja siksi siihen pitäisi näin idean tasolla ainakin olla tyytyväinen. Beresin 144 poistaa moisen luottojärjestelmän ja pyrkii luomaan eurooppalaisen vakuutusrahaston, johon vakuutusyhtiöt maksaisivat. Kuten sanoin aiemmin, tästä me tarvitsemme hiukan lisäselvitystä. Ajatus on se, että kukin maksaisi 5 prosenttia vakuussopimuksista koskevien vakuutusmaksujen arvosta moiseen eurooppalaiseen vakuutusrahastoon. Tässä kohtaa joudun kyllä toteamaan, että olen hiukan huolissani siitä, mitä tämä valtava rahasto oikein saisi aikaan, miten se toimisi. En tosiaankaan tiedä. Sitten Salva 136 lähtee siitä, että jäsenvaltioiden pitäisi voida lainata toisiltaan kymmenen vuoden jakson päättyä. Ehdotushan on viisi vuotta. Ja vielä lopuksi haluaisin todeta, että kannatan lukuisia Sven Giegoldin tarkistuksia, esimerkiksi 107 ja 108. Kannatan myös Kamalin 158. Lopuksi haluaisin todeta, että meillä on ollut loistava sihteeristön tiimi tässä valiokunnassa. Ja jotkut omista taidoistani ja avustajieni taidoista yhdessä Unkarin puheenjohtajamaan edustajien ja komission kanssa näitä kaikkia hyödyntäen me olemme pyrkineet saamaan aikaan jonkinlaisen kompromissin. Pyrimme siihen, että sellainen syntyy tässä vielä tulevien viikkojen aikana. Jotkut teistä ehkä ajattelevat, että minä hyökkään aina, olen hyökkäävä liberaali. Ehkä joskus, mutta joskus minä osaan olla ihan järkeväkin ja jopa hyväksyä muita näkemyksiä. Sekin on osa liberalismia, liberaalina olemista itse asiassa. Tuskin tästä niin vaikeaa tulee. Emmeköhän me pärjää. Ehkä meidän suurimmat ongelmamme eivät olekaan tässä valiokunnassa, eivätkä komissiossa missään nimessä, vaan jossakin ihan muualla. En kuitenkaan lähde ääneen sanomaan missä ehkä. Olen joka tapauksessa sitä mieltä, että me saamme aikaiseksi hyvän mietinnön ja toivon, että saamme sille myös laajan tuen. Työ on oikeastaan jo käynnistynyt, joten teihin otetaan lähipäivinä yhteyttä. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitos erittäin paljon. Pablo. Gracias, señora. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos esittelijälle tästä työhalukkuudesta koko ajan ja olen aivan samaa mieltä kansanedustaja Smith. Te olette todella aika lailla eh, järkevä kohtuullinen henkilö, tämä on selvää. Tässä suurta osin voin olla samaa mieltä esittelijän kanssa. Voin yhtyä siihen, että emme ottaisi mukaan näitä yhteissijoitusyrityksiä. Pitää välttää päällekkäistä sääntelyä. Meillä on tulossa teksti yhteissijoitusyrityksiä varten, ja jos niitä ei kateta tarpeeksi seuraavassa tar- tarkastelussa se voitaisiin ottaa silloin esiin, mutta toistaiseksi ei todellakaan pitäisi ottaa yhteissijoitusyrityksiä tämän, tähän direktiivin mukaan. Mitä tulee tähän suojan tasoon, suojan taso pitää nostaa 100 000 euroon. Me tarvitsemme lisää harmonisointia silloin, kun ajatellaan uutta lainsäädäntöä, ja jos päästään eteenpäin Euroopan lainsäädännössä, niin on pyrittävä yhtenäistämään niitä kriteerejä, jotka eivät nyt ole yhtenäisiä, ja sitten toisaalta emme voi pyytää, että jotkut maat alentaisivat suojan tasoa, ja sen takia meidän on pyrittävä saamaan tämä suojan taso 100 000 euroon ja yhtenäiseksi. Ja kuten esittelijä sanoi, 0,1 prosenttiin esitetään, että katettaisiin, eh, laitettaisiin tämä taso katetuista varoista. Tämä on ihan järkevä taso, koska tätä käytetään aika lailla harvoin vain poikkeustapauksissa. Eli 0,1 prosenttia on tässä mielessä hyväksyttävä. Mitä tulee aikamäärin komission ehdotus on paikallaan 10 vuotta tämän järjestelyn rahoittamiseksi. Me olemme nyt tässä tekemässä tärkeitä uudistuksia. Kymmenen vuotta on mielestämme oikea aikamäärä, mitä tulee kansallisiin luottoihin. Esittelijän ehdotus on hyvä. Tässä mennään nyt oikeaan suuntaan. Pyritään yhdenmukaistamaan toimintaa. Tähän voimme yhtyä ja voin yhtyä esittelijän siinä mielessä, että tässä pitäisi olla viiden prosentin rajaa ja maiden välisten luotojen järjestelmä pitäisi ottaa käyttöön vasta siinä vaiheessa, kun meillä on koko järjestelmässä 100 prosenttia pääomasta olemassa, jottei tule tällaista vapaa matkustajavaaraa. Mitä tulee näihin ennakkomaksuihin. Me olemme esittäneet tarkistuksen, jossa sanotaan, että tämä mekanismi toimii vasta silloin, kun meillä on selvät takeet siitä, että mahdolliset väärin, mahdollisesti väärin maksetut eh, maksut voidaan helposti saada perittyä takaisin. Ja sitten tärkeä seikka, jos ajatellaan terroristiryhmiä, niiden rahoitusta, pitäisi tehdä selväksi, että ne investoinnit, jotka liittyvät suoraan tai epäsuoraan terroristiryhmien rahoitukseen, niistä ei voi saada korvausta millään tavoin. Tämä on elintärkeää sellaisissa maissa ja sellaisilla alueilla, jossa joudumme kärsimään terrorismin vitsauksesta. Kiitos oikein paljon esittelijälle ja puheenjohtajalle. Thank you very much. Uh... Kiitos erittäin paljon ja sitten Raj. Merci madame la présidente. Merci aussi d'avoir euh, respecté Kiitos puheenjohtaja ja kiitos, että tässä on toimittu aikataulussa niin kuin oli ennalta suunniteltu. Ennen kuin menen tähän vaihtoehtoiseen ehdotukseen, joka oli esittelijän mielestä rohkea, niin haluaisin kuitenkin kertoa vähän tästä nykykontekstista, kun tekstiä tutkitaan. Tämä on yksi osa palapeliä. Yksi palapeli meillä on toisaalta MIFIN, meillä on yhteissijoitusyritykset ja tämä teksti, joka koskee sijoittajan korvausjärjestelmää ja me pyrimme nyt koko ajan saamaan näitä lähemmäksi toisiinsa toisiaan niin, että voidaan kutakin tekstiä noudattaa, mutta pitää olla kuitenkin ikään kuin siltoja ja yhteyksiä näiden tekstien välille. Tämä on lainsäädälle suuri vaikeus. Ja yksi suuri ongelma, mikä meillä nyt on tämän tekstin yhteydessä, on se, miten pystytään yhdenmukaistamaan tämä tavoitetaso ja minä haluan tässä kiittää esittelijää, sillä hän on todellakin huomioinut sen, että tässä korotettaisiin 100 000 euroon katettu määrä. Tämä on erinomainen ehdotus, sillä tämä tarkoittaa sitä, ettei tarvitse tehdä päätöstä, että sijoitetaanko, laitetaanko rahat pankkiin vai investoidaanko markkinoille. Eli tämä on oikein hyvä edistysaskel tältä osin. Ja mitä tulee sitten tähän yhteissijoitusyritystekstiin, no jos meillä on toisaalta yksityishenkilöiden säästöjä koskeva teksti, ja tärkeä teksti on nimenomaan tämä yhteissijoitusyritysteksti. Ja tässä nyt ollaan laatimassa asiakirjaa, jolla halutaan taata ei kaikkia investointeja, mutta kuitenkin huomioitaisiin eh, ehkä huonosti annetut neuvot. Ja sitten tästä suljettaisiin kuitenkin pois yhteissijoitusyritykset, tai että ne laitettaisiin sitten delegoituun säädökseen, niin kuin Giegold ehdotti jälkikäteen. No minusta tämä olisi nyt todellinen mahdollisuuksien ikkuna, sillä eihän tämä nyt ole mitenkään absurdia. Voidaan lähteä miettimään ihan vasta ehdotusta Euroopan komissiolle. Komissio ehdottaa, että saataisiin aikaiseksi tämä ex-ante-järjestely, josta brittiystävät eivät pidä, eivätkä kaikki muutkaan, Rova Lulling muun muassa, sanotaan, että pitää jäädä odottamaan yhteisijoitusyrityksiä. Minä luulen, että komissio muuttaisi selvästi kalenteriaan ja 2011 heinäkuussa tekisi yhteisijoitusyritysehdotuksen. Miksi me voisi nyt käyttää tätä aikaa hyväksemme, eli heinäkuuhun asti voisimme tutkia sitä, onko tämä minun ehdotukseni mm, toteutettavissa. Se löytyy 27 tarkistuksesta, niin minä olen esittänyt paljon ehdotuksia. 27 tarkistusta liittyy tähän, eli saataisiin aikaiseksi vakuutusjärjestelmä. Tämä tarkoittaa sitä, että ne, jotka tarjoavat julkisolle IFIDin puitteissa investointituotteita ja joihin sitten kohdistuu väärinkäytöksiä, eli tämä direktiivin soveltamisala heillä olisi tällainen vakuutusmekanismi käytössään. Tästä olisi hyötyä taloudelle, eikä jouduttaisi käymään mitään näitä keskusteluja näistä etukäteis- ja jälkikäteistoimista. Jos meillä on tällainen vakuutus olemassa, niin sitten siinä vaiheessa, kun saadaan aikaiseksi Euroopan tason vakuutus, joka maksaa vakuutusmaksujen pohjalta, niin tämä voisi olla hyvä tapa järjestää tämä asia. En nyt halua liian pitkään puhua näistä muista seikoista, jotka esittelijä on jo ottanut esille. Olisi kuitenkin hyvä tästä asiasta puhua vielä lisää. Ymmärrän, että tämä on aika kaukana komission ehdotuksista ja millä varmasti sanotaan, että nyt on huomioitava se, mitä Unkarin puheenjohtajakaudella halutaan tehdä ja niin poispäin. Mutta en minä ymmärrä, miksi ei voida odottaa yhteisötysyritysehdotusta ja miksi tämäkin argumentti olisi täysin pätevä. Ja mitä tulee sitten tähän suojatasoon, ymmärsin, että esittelijä kuuntelee aika lailla avoimesti niitä ehdotuksia, joiden pohjalta olisi tämä bad advice-ajatus, joka on yhdistyneessä kuningaskunnassa, ja tämä asia löytyy myös Mifidistä. Tämä kannattaisi huomioida täällä. Ja mitä tulee sitten näihin mikrolaitoksiin, jotka mainitsin nämä mikrolaitokset ja paikallisen, paikallishallinto ja voittoa tavoittelemat yhteisöt, kun katsotaan täältä näitä määritelmiä, niin vaikuttaa siltä, että ei näitä suoranaisesti ole katettu, jos ajatellaan kriisin alkuvaihetta, ainakin minun maassani, ehkä jossain muissa maissa tilanne ei ollut näin paha, mutta meillä moni paikallisyhteisö moni kunta on joutunut hyvin vaikeaan asemaan ja oli hyvin tärkeää, että pankki, pankin mm, talletussuoja soveltuisi myös niihin, eli en ymmärrä, miksei nekin saisi tätä suojaa, jos on tullut väärin käytöksiä tai jos on vääränlaisia sijoituksia. Mitä tulee sitten korvauksen tasoon tai siis siihen määrään, joka pitäisi maksaa. Jos meillä on tässä käsite vakuutusmaksu käytössä, niin ehkä näin voidaan päästä lähemmäksi. Jotkut esittävät 5 prosenttia, toiset 3 prosenttia, toiset 1 prosenttia. Tässä puheenjohtaja minun kommenttini. Ymmärrän kyllä, että tämä minun ehdotukseni on ytimeltään vaihtoehtoinen ehdotus, mutta miten pitäisi täällä parlamentissa olla tarpeeksi rohkeita, että voitaisiin todellakin tutkia näitä asioita. Ei voida että komissio on jo näin pitkälle työstänyt asioita. Tässä on työskennellyt vaikka kuinka pitkään, mutta kuitenkin moni ehdotus astuu voimaan vasta kymmenen vuoden kuluttua. Ja sitten eikö nyt olisi järkevää odottaa kesään, kun on tulossa yhteissijoitusyritysuudistusehdotus? Kiitos erittäin paljon, Sayed. Well, your group is bigger. Teidän ryhmänne on isompi. Thank you very much. And thank you. Kiitos erittäin paljon ja kiitos, että muistutitte, että minun ryhmäni on isompi. Joskus koolla ei ole niin väliä. Ihan ensinnäkin haluan kiittää esittelijää ja varjoesittelijöitä tästä kovasta työstä. Ja mielestäni tämän keskustelun henki osoittaa, että me kaikki haluamme samaa aikaa ja haluamme tarkistuksia. Haluamme, että investoilla on luottoa tuotteisiin ja tämä on aivan oikein mielestäni. Minä olen kuitenkin eri mieltä siitä asiasta, mitä jotkut jäsenet jo sanoivatkin, eli tämä moraalinen riski, eli se, että pitäisi olla varovainen ja pitäisi ottaa vastuuta investoijien siihen, mihin he investoivat. Siksi minä tuen tätä ideaa siitä, että kun on äh, huonoja käytäntöjä tai petoksia tai muuta, niin niitä pitäisi ratkaista tietysti, mutta meidän pitäisi olla myös selviä siitä, että mikä, millä tasolla me toimimme. Kun puhumme jostakin investoijista, niin ne haluavat, ne haluavat mennä äh, tietylle malli-investointitasolle ja ne tietävät, että ne voivat investoida tiettyihin maihin, joissa tällaiset äh, rahoitukset voivat hyvinkin mennä läpi ja ne ovat valmiita ottamaan tämän investoinnin, jotta ne saisivat parempaa tuottoa. Ja meidän pitää olla varovaisia, koska samalla me pyrimme suojelemaan investoijia, jotka, joita ei ole niin hyvin tiedotettu, ja samalla suojelemme niitä investoijia, jotka tietävät riskit ja ymmärtävät riskit. Sitten haluaisin sanoa, että tämä teema, joka on ollut hyvin paljon esillä parlamentissa, on avoimuus ja transparenssi. Tämä pitäisi olla selvää, eli pitäisi olla selvää, kuinka paljon investoijat maksavat ja kuinka paljon he saavat korvausta. Ja tämä liittyy tähän Rova Beresin ajatukseen, eli me puhumme vakuutusjärjestelmästä, jos olemme rehellisiä, ja me kaikki pidämme tästä Vakuutusjärjestelmä ajatuksesta En tiedä, pitäisikö se olla pakollinen, jotta saisimme pois nämä vapaamatkustajat. Olen hieman huolissani rahoituksesta, jos tähän liittyy tämmöinen massiivinen rahoitus, niin tämä ei ole ehkä tehokasta rahan käyttöä. Mutta me olemme kaikki tämän idean takana, tämä vakuutusjärjestelmä, ja tähän liittyy avoimuus ja se, että kuinka paljon investoijat saavat näistä korvausjärjestelmistä. Meidän pitää kuitenkin olla tietoisia siitä, että aina kun maksamme enemmän, niin sitten investoijat joutuvat maksamaan kulut. Eli meidän pitää saada nämä taseet oikeasuhtaiseksi. Joskus investoijien pitää maksaa enemmän ja joskus ne pystyvätkin siihen. Olen huolissani siitä, että tätä lisätään 100 000 euroon investoijien osalta Lontoossa investoijat, joita edustan, ovat sitä mieltä, että ei ole mitään ongelmaa, mutta olen puhunut paljon ihmisten kanssa uusista jäsenvaltioista, jotka ovat hyvin huolissaan siitä, että tämä määrä nousee 20 000 100 000. Ja tämä on huolestuttavaa, mitä tämä tapa vaikuttaa heidän markkinoihinsa. Niin, ja olen liberaali kuten olen, ja uskon siihen, että pitäisi saada kunnolliset markkinaperiaatteet. Ja haluaisin nähdä, että markkinat olisivat avoimet ja haluaisin nähdä todellista kilpailua. Haluaisin, että pienet rahoitusjärjestelmät operoivat Lontoon kanssa ja kilpailevat Lontoon kanssa. Lisäksi olen samaa mieltä siitä, että yhteisijoitusyrityksiä ei pitäisi ottaa mukaan tähän. Eli haluaisin, en ole sitä mieltä, että meidän pitäisi tarkistella yhteisijoitusyhdistyksiä, mutta haluaisin välttää tällaista kaksinkertaista sääntelyä. Eli kun puhumme yhteisijoitusyrityksistä, niin meidän pitäisi varmistaa se, että me tiedämme ja käsittelemme tämän asian ja sellaiset asiat, jotka liittyvät esimerkiksi Madoffin ja sitten kuinka paljon rahaa meidän pitäisi laittaa tähän. Komissio sanoi 0,5 prosenttia, esittelijä sanoi 0,3 prosenttia, mutta mistä nämä luvut oikein tulevat? Ovatko ne vain tempaistu hatusta? Pitäisikö meidän hyväksyä 0,3 prosenttia, koska se on vähemmän kuin 0,5 prosenttia? Tässä on paljon keskustelua ja tässä yritetään tehdä tästä kauppaa, eikä oikeastaan katsota, että mistä nämä luvut sitten ovat peräisin. Ja me olemme kertoneet investoijille nämä, ja he sanovat, että nämä ovat liian suuria lukuja. He eivät halua näin suuria lukuja, mutta meillä ei ole todella tietoa. Me tarvitsemme tietoja siitä, että tiedämme, mikä on järkevä taso tälle etukäteisrahoitukselle. Mutta kiitos esittelijöille tästä esityksestä. Tämä on erittäin hyvää työtä, mutta meillä on vielä paljon työtä tehtävänä ja odotan yhteistyötä esittelijän ja varjastelijan kanssa. Kiitos sitten Sven. So, first, thanks a lot. Uh, Ensinnäkin suuret kiitokset sosialisti-liberaalille esittelijälle, kuten kaikille kollegoillekin, on aina ollut hyviä kokouksia ja uskon, että tässä on paljon lähestymistä. Tärkeintä tässä kai on sanoa kyllä kilpailulle, mutta ei kilpailulle, jos se perustuu jonkinlaiseen luottamukseen luottamukseen, jota sijoittajilta edellytetään alueilla, kun he eivät voi tehdä valistuneita päätöksiä. Sijoittajat eivät siis edes tiedä, ovatko he joutumassa petoksen kohteeksi, ja siksi on järkeä luoda tällaiset takuujärjestelmät. Minusta se kysymys, jonka Pervans otti esille, eli pitäisikö tämä viedä vakuutuksen suuntaan, Epäilenpä vain, olisiko se halvempaa. Onko se ylipäätään halvempi ratkaisu? Minä en suhtaudu tähän ideologisesti. Siinä on hyvinkin järkeä, että ratkaisu, jonka valitsemme suojataksemme väärinkäytöksiltä, petoksilta ja vastaavilta, olisi sijoittajille edullisin. Me tiedämme muiden pakollisten vakuutusten aloilta, että yksityiset markkinat eivät ole välttämättä edullisemmat kuin yritysratkaisu, joten olen hiukan yllättynyt, mutta olen valmis keskustelemaan tästä epäideologisesti sen pohjalta, mikä on halvin ratkaisu, koska viime kädessähän tämä on raha, joka menee pois tuotosta, jota sijoittajat luovat joten emme halua hienoimpia markkinoita, vaan halvimman ratkaisun niin, että kilpailua tapahtuu siellä, missä pitää tapahtua, eli eri toimijoiden välillä, jotka kilpailevat säästäjien varoista sijoituksina. Joten voin olla pitkälti samaa mieltä näistä huomautuksista, jotka koskivat suojan tasoa. Tämähän on laskentakysymys eikä mitään poliittista kauppaa, joten olen tästä samaa mieltä. Sitten yhteissijoitusyrityksistä. Se on kai yksi suurimmista jäljellä olevista kysymyksistä. Tiedämme, että suurin osa tämän alan lobbauksesta koski yllättävää kyllä yhteissijoitusyrityskysymystä. En lähde tässä toistamaan kaikkia näitä näkemyksiä. Minusta on oleellista, että sellaisissa tapauksissa kuin Madoffissa on jonkinlainen suoja. Ja täytyy lähteä siitä, että riski on aika matala, koska kyseessä on aika säädelty ala, mutta ei nolla riski kuitenkaan. Siksi kuluttajia on suojeltava. Jos me saamme vahvan tuen kaikilta ryhmiltä täällä, uusitsia yhteissijoitusyrityksiä koskevaa direktiiviä uudistaessamme, niin, niin hyvä, mutta en ole vielä varma, ovatko ne tahot, jotka lobbasivat täällä Usitsin ulkopuolelle jättämiseksi, niin toimitaanko tässä kuluttajien hyödyksi vai päinvastoin? Ovatko he iloisia, jos Usitsia lähdetään uudistamaan? Eli haluaisin täällä hiukan selkeyttä kollegoilta siihen, oletteko tyytyväisiä siirtymään Usits-uudistukseen vai tuetteko sitä, että saamme kunnolliset takeet Usits-uudistuksen piirissä niin, että siitä on hyötyä kuluttajille. Joka tapauksessa suuret kiitokset hyvästä yhteistyöstä. Kiitokset siitä, että olette suostunut joihinkin esittämiimme kohtiin ja suhtaudun luottamuksellisesti siihen, että tämä saadaan ratkaistua. Uskon, että tuon Pervansin vakuutusratkaisun osalta kysymystä on käsiteltävä vähän syvällisemmässä pohdinnassa varjoesittelijöiden kesken ja niiden, jotka ovat asiasta kiinnostuneita. Jürgen. Kiitos sitten Jörgen. Thanks, but I don't have to add anything more. Kiitos, mutta ei enää mitään lisättävää. Uh, Jean-Paul. Jean-Paul. Kiitos puheenjohtaja. Kaksi kommenttia. Ensinnäkin liittyy näihin vakuutuksiin. No kannattaa tutkia sitä, ei vain näin ohi menneen, vaan tämä voisi olla todellakin mielenkiintoinen ratkaisu, sillä kuten Rovan Beres sanoi, näin pystyisimme pitämään talouden etusijalla eikä lähteä neutralisoimaan. Ja sitten toinen kommentti, joka liittyy näin ositseihin, yhteissijoitusyrityksiin ei kannata mennä nyt liian nopeasti eteenpäin. Euroopassa aika liikkuu niin hikka, hitaasti, ettei muutama kuukausi tässä nyt kovasti meitä hetkauta. Jos ajatellaan tätä kokonaisuutta, 2018 tässä loppuvuotena, eli ehkä muutama kuukausi lisää ei meitä kyllä häiritsisi. Ja lainsäädännöllä olisi hyvä, jos meillä olisi tällaista sisäistä yhtenäisyyttä. Aina sanotaan, että muutama kuukausi on liikaa, sitten ku, muutama kuukausi kuluu ja sitä ei ole kuitenkaan käytetty hyväksi. Eli muutama kuukausi ei tässä kyllä paljonkaan meitä, vaike, meidän työtämme vaikeuttaisi. Et prise en compte. Elinperäisin ehdotus pitää todellakin huomioida. Thank you very much. Astrid. Kiitos sitten Astrid. Merci, madame. Kiitos puheenjohtaja. Ilman, että menen yksityiskohtiin, haluaisin vain ottaa esille nämä tarkistukset, jotka olen tehnyt tähän mietintöön. Minulla on tästä mahdollisuus puhua vielä herra Schmidtin kanssa, koska olen ajatellut, että nämä on otettava huomioon. Eli näiden etukäteisvarojen muutos 0,3-0,5 prosenttia. Tämä vaikuttaa suurelta, mutta tämä on mielestäni tarve. Meidän ei pidä unohtaa sitä, että me puhumme tästä direktiivistä – joka on erittäin erityistapaus, eli siinä pitäisi ottaa mukaan tällaiset takuurahat, eli meidän ei pidä tehdä tästä alennuksia ennen paitsi ihan äärimmäistapauksissa, eli 0,5 prosenttia ei ole todellakaan realistinen määrä. Meidän pitää vakavasti tutkia tätä lukua ja sitten kun otetaan huomioon nämä yhteisijoitusyritykset direktiivin osalta, kuten esittelijä ehdotti, tämä, tästä olen samaa mieltä aivan täysin, ja erityisesti siitä, mitä Maran Peres sanoi, vaikka en ole tällä alalla samaa mieltä hänen kanssaan. Eli tämä yhteissijoitusyritys on pian tosiasia ja pankin nämä vakuutukset pitää selventää. Tämä ei ole helppo aihe, mutta tämä on erittäin tärkeä ja sitä pitää tehdä ennen kuin otetaan nämä rahoitukset tässä direktiivissä käyttöön. Rouva puheenjohtaja, näitä varoja voidaan, ne voivat olla hyödyksi ainoastaan, jos kaikki ottavat selkeästi omat vastuualueensa ja näitä epämääräisyyksiä pitää välttää. Rova Berens sanoi ja maamieheni, maamieheni sanoi, että on hyvä odottaa – mitä sitten tulee näihin korvauksiin, joihin investoijilla olisi oikeus, niin tämä on mielestäni erittäin tärkeää. Tarvitaanko sitten yhtenmukaistamista Euroopan unionin alueella? Mielestäni ei, koska tämmöinen minimitaso olisi mielestäni tärkeä. Minä ehdotin 50 000, jotkut kollegat ehdottivat 30 000. Tästä pitää mielestäni keskustella. Sitten ihan viimeinen huomio, mitä tulee tähän siirtymävaiheeseen. On selvää, että nämä etukäteisvarat, niiden käyttöönottaminen ei ole nopeaa eikä helppoa. Mielestäni on selvää, että tämä siirtymävaihe riippuu vaatimuksista, jotka esitetään Euroopan tasolla. Ja mitä raskaammat nämä ovat, niin sitä enemmän pitää jättää aikaa rahoitusalalle. Eli jos me pyrimme saamaan kevyen järjestelmän, niin sitten voimme pyytää, että tämä laitetaan toimeen nopeammin. Meidän pitää olla tietoisia tästä asiasta ja haluaisin toistaa, kuten Kosa sanoi, että meidän pitää olla loogisia ja yhdenmukaisia myös tällä alalla. Kiitos. you. No, Mr. Fair. Kiitos sitten, herra Fair. Muito, muito obrigado. Em primeiro lugar, queria cumprimentar o relator e os relatores sombra pelo trabalho. Kiitos oikein paljon. Haluaisin onnitella esittelijää ja varjoesittelijää tästä tehdystä työstä. Minulla olisi muutama kommentti liittyen joihinkin konkreettisiin seikkoihin. Ensinnäkin tämä vakuutusjärjestelmä. Meidän pitäisi tutkia tätä ehdotusta, joka koskee vakuutusjärjestelmiä. Se voisi olla vaihtoehto nykyiselle korvausjärjestelmälle. Eli maksetaan korvauksia sijoittajille, jos vakuutusyhtiöt ovat valmiita ryhtymään tämän tyyppisiin tehtäviin, niin miksipä ei. Ja tämän lisäksi on selvää, että sijoittajien täysi kattaminen ei voi tapahtua millään muulla tavoin kuin niin, että lähdetään liikkeelle markkinasäännöistä, markkinan toimintatavoista. Ja sitten jos ajatellaan suojan tasoa, niin haluaisin korostaa sitä, että sijoitusyhtiöiden maksukyvyttömyys äskettäin Euroopassa, tämä on tehnyt selväksi, että suojataso on toiminut hyvin tarkoituksena on lisätä suojatasoa per sijoittaja. Kamalin ja Otmarin ehdotukset ovat mielestäni oikeaan osuvia ja ne ovat juuri tämän tilanteen vaatimusten mukaisia. Sitten on tämä ennakko vara, nämä ennakkovarat, jotka komission ehdotuksessa kyllä menevät liian pitkälle. Meidän pitäisi huomioida Rova Lullingin ehdotukset pitäisi olla kyseessä ennakkorahoituksesta, joka on noin 0,1 prosenttia, tai sitten annettaisiin jäsenvaltiolle mahdollisuus päättää rahoitustasosta riippuen kunkin maan tilanteesta. Mitä tulee sitten siirtymäkauteen, nyt on tärkeää, että siirtymäkausi olisi pidempi. Että se olisi todellakin keskoltaan pidempi. Ihanne tilanne olisi sellainen, että siirtymäkausi olisi 10 vuotta. Mitä tulee suojatasoon, voin yhtyä siihen, mitä Rova Beres sanoi, me voisimme rajoittaa suojan ainoastaan sellaisiin korvauksiin, jotka aiheutuvat menetyksistä, jotka pohjautuvat Euroopan unionin maiden rahoitusvälineisiin. Ja lopuksi haluaisin sanoa, että olen teidän kaikkien käytettävissänne. Olen valmis teitä auttamaan. Ähm. Kiitos. Eli tässä oli jäsenten puheenvuorot. Sitten mennään takaisin vielä esittelijän kommentteihin. haluaisiko komission edustaja sanoa jotakin? Olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. I... Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun lyhyesti, mutta haluaisin huomauttaa viidestä eri seikasta. Ensimmäinen niistä liittyy tuohon suojatason komission mielestä on tärkeää lähteä laajasta sovellusalasta. Komissio aikoo tehdä USITS 5 ehdotuksen, mutta ei ole mitään syytä viivyttää sijoittajille maksettavista korvauksista käytävää keskustelua siksi, että on tulossa uusi ehdotus, joka koskee säilytysyhteisöjä ja alemman tason säilyttäjiä, että siitä on tulossa myöhemmin ehdotus. Sitten tämän etukäteismaksun tavoitetason kysymys. Me olemme tehneet tämän sellaisten tietojen pohjalta, jotka eivät olleet kattavia, olen siitä ihan samaa mieltä. Eli voi hyvinkin olla tarpeen jotta tästä järjestelmästä ei tulisi liian kova kustannuksiltaan laskea tätä tasoa, mutta sen ei tule viedä koko rakenteelta pohjaa pois. Me olemme rakentamassa tässä yhdenmukaistettua järjestelmää, jotta meillä on hyvin rahoitetut sijoittajien korvausjärjestelmät ja siksi tässä pitää olla myös riittävä sisältö, eli tämä vähennys ei saa olla mikään merkittävä. Ja sitten vakuutusjärjestelmästä kuten täällä on esitetty. Meistä se olisi melkoinen muutos siinä, miten sijoittajien korvausjärjestelmät toimivat. Helmikuussa komission osastot esittivät alustavan asiakirjan, joka pantiin jakelun neuvostoon ja toimitettiin myös esittelijälle. Siihen me otimme mukaan joitakin vakuutusyhtiöelementtejä, jotta vältyttäisiin siltä, että kovin paljon rahaa menee näihin järjestelmiin ilman minkäänlaista talouden prosessia, johon tämä raha lähtisi kiertoon, joten tällä tavalla me pohdimme joidenkin vakuutuselementtien mukaan ottamista, mutta täysi siirtymä sille puolelle edellyttäisi lisäanalyysiä, ja kuten esittelijä totesi, tähän tarvittaisiin ehkä vaikutusarviointi, mutta komissio ei tätä ehdotusta ole tehnyt, joten komissio ei myöskään voi vaikutusarviointia tässä vaiheessa tehdä. Sitten sijoittajien suoja. Kuten tiedätte, MIFID uudistus on tulossa komission ehdotuksena ennen kesää tai kesän aikana. Ja siinä yhteydessä voimme pohtia sitä, että jotkut sijoittajat, jotka tällä hetkellä ovat ammattisijoittajien luettelossa, joudutaankin poistamaan siltä luettelosta. Ehdotuksessa, jonka komissio on tehnyt, lähdetään yhdenmukaistamaan ammattimaisen sijoittajan käsitteen määrittely MIFIDin kanssa. Meistä näin on tehtävä kautta lainsäädännön suhteessa MIFIDin. Ja sitten viides ja viimeinen elementti. Haluaisin todeta, että täällä on mainittu huonojen neuvojen sisällyttäminen korvaukseen. Tällä hetkellä on olemassa vain yksi jäsenvaltio, joka näin tekee markkinoiden rakenteen vuoksi. Komission ehdotuksessa mahdollistetaan tämän mekanismin jääminen voimaan, mutta olemme sitä mieltä, että koska markkinat ovat kovin erilaiset eri jäsenvaltioissa, tästä voisi syntyä lisäkustannuksia, jotka eivät välttämättä ole EU-tasolla toivottavia. Kiitoksia. Okay. Uh, thank you very much. Kiitos. Sitten ole. So it means the, it's more important, uh... Nyt kyllä en voi olla puuttumatta tähän. Siis on tärkeämpää, että on halpa mekanismi kuin että suojataan sijoittajat hyvin huonoilta neuvoilta ja sellaisilta ihmisiltä, jotka myisivät huonoja tuotteita ja antaisivat huonoja neuvoja. Tämä on kyllä ihan sellaista logiikkaa, johon minä en voi yhtä ollenkaan. Ole. Thank you very much to all, uh, colleagues. Kiitos kaikille kollegoille. Minusta meillä on tässä nyt joitakin seikkoja, joita on käsiteltävä ja joihin on saatava selventäviä vastauksia. Ja periaatteessa minulla ei ole mitään sitä vastaan, että usits otetaan mukaan tähän direktiiviin. Ei ollenkaan. Mutta ainakin minun saamieni tietojen perusteella, vaikkei tämä nyt ehkä olekaan teille kaikille relevanttia, ei ole olemassa yhtäkään maata, joka itse asiassa tätä haluaisi, ei yhtä ainutta maata. Ja mm, jäsenvaltiot sanovat, että olisi parempi hoitaa tämä usitsin rahaston puolella. Mutta minun tärkein argumenttini, miksi suhtautua epäröiden, on se, että ainoa luku, jonka tuolloin sain, sanoi, että tämä maksaisi 27 miljardia euroa, ja minusta se on valtava summa rahaa. Sitten komissio sanoi, että ei sillä ole merkitystä. Tämän ovat tehneet pahikset, kuten Sven ehkä sanoisin, no joka tapauksessa – Siis tämä on itse alan, alan antama. Okei, okay, okei, okay, okei, okay, okei. Okay. It was partly joke. No hyvä, hyvä, hyvä. Se oli osaksi vitsi. Mutta minä tiedän, että komissio ja komission jäsen itse ovat varsin kiinnostuneita tämän kysymyksen ratkaisemisesta. Minä olen tavannut hänet ja puhuin tästä hänen kanssaan. Ja tietenkin hänellä on hyvät syynsä. Hän haluaa meidät puolelleen. Mutta hän, siis minun näkökulmastani, hän saa sitten omalta puoleltaan esittää hyviä argumentteja kustannuksista, koska kuten olen todennut jo moneen otteeseen tässä valiokunnassa, minusta tarkoituksena ei ole luoda uutta lainsäädäntöä, uusia ehdotuksia niin, ettemme tiedä ollenkaan, miten tämä markkinoiden kannalta toimii. Komission jäsen sanoi nyt minulle, toivottavasti sen voisi sieltä joku vahvistaa, että komissio pyrkii saamaan aikaan jonkinlaisen ehdotuksen tutkinnan näistä 20 erilaisesta, kuinka ne vaikuttaisivat rahoitukseen, koko alan rahoituksen. Ja jos tämä voidaan tehdä ennen kuin me äänestämme täällä, niin eihän se tietenkään mikään ongelma minulle ole. Sitten tämä vakuutusjärjestelmä. Kyllä, kuten sanoin, voidaanhan sitä tarkastella. Mutta teidän on myönnettävä, hyvä rouva, että jos nyt otetaan ihan täysi uusi järjestelmä ja sanotaan, että näin tämä hoidetaan, niin Eihän niin voida tehdä jos meitä kritisoidaan siitä, että me emme tee kaikkeamme lainsäädännön luomiseksi siten, että kaikki sitä ymmärtävät ja että se on toteutettavissa. Tästä voisi tulla kovin hankala. Siksi me tarvitsemme lisää tutkimuksia, selvityksiä siitä, miten tämä toimisi. Sitten huonot neuvot. Minä en ole oikein vakuuttunut tästä. Minä itse asiassa olen sitä mieltä, että sijoittajat, vaikka minä itse olen myös sijoittajana jollain tapaa vastuullinen, en usko, että näitä tulisi ottaa käyttöön. Oletteko te sitä mieltä, Rova Beres, että pitäisi ottaa Euroopassa yleisesti brittijärjestelmä käyttöön? Minä kyllä suhtaudun tähän hiukan epäröiden. Okei. Okay. <laughs> Eh, eh, uh, different... Sitten eri tahot, joita ehdotatte tässä minun ymmärtääkseni ne ovat MIFIDin puitteissa. No, mutta hyvä, katsotaan. Eiköhän siinä nyt ollut Salbankin kysymykset. Me olemme pitkälti samoilla linjoilla. Beres on käsitelty Kamal. Jos olisin erotuomari, mitä en ole, ette olisi saanut pelkästään keltaista korttia, vaan myös punaisen kortin, kun sanotte minua sosialistiksi. Ei minulla ole mitään niitä kollegoja vastaan, jotka ovat oikeita sosialisteja, mutta tämä oli nyt kyllä loukkaus, joka ehkä pitäisi ottaa puheenjohtajistossa esille. Also a joke. Sekin oli vitsi. Transparency. Avoimuus mielestäni on oikein hyvä asia pitää luoda lisää dataa, kuten toteatte, sekin on hyvä asia. Ja kuten totesin, minä tarkistelen, tarkastelen tätä vakuutusjärjestelmää. Sekin on hyvä, mutta meidän on tiedettävä siitä enemmän. Sitten Svenille lobbaus. Sinä käytät sanaa lobbaus. Onko se oikeastaan huono asia? Sitä käytetään monella tapalla. Lobbaus on niin ikävä minua itseäni ajatellen minä olen lobannut useampaa hallitusta, miten ikinä. Kuten herra Gose sanoi, jos on olemassa hyviä ehdotuksia, miksi emme saa tuoda niitä täällä esille? Pitäisikö meillä olla pelkkä oma pieni työkalulaatikko? Pitäisikö meidän esittää täällä joka alan asiantuntijoita? Suhtaudun tähän aika epäillen. Tuskin sillä saadaan parempaa lainsäädäntöä Eurooppaan aikaiseksi. Sitten Klute. Unohdin. Olette samaa mieltä. Oikein hyvä toivottavasti ette ollut samaa mieltä Kamallin kanssa. Sitten Goze, aivan nämä kaksi seikkaa minä jo mainitsin. Ja sitten Lulling, minä tuen itse asiassa täysimääräistä yhdenmukaistamista. Mielestäni se on tapa, jolla meidän on edettävä. Ennen kaikkea, kun otetaan huomioon tällainen kuluttajan suoja. Olen tosiaan sitä mieltä. Ja Feijo oli myös, se on katettu sillä, mitä olen sanonut tässä jo aiemmin. Ehkä mainitsin nämä seikat jo aikaisemmin. Sitten komissio, kiitos vaan. Tämä ratkaisi joitakin kysymyksiä, joten lopuksi voisin todeta, että me olemme jo saaneet joitakin kompromissitarkistuksia aikaan. Ja te saatte ne kirjallisessa muodossa. Voitte tutkia niitä. Ja meidän tarkoituksenamme, minun tarkoituksenani on saada lähes kaikki teistä mukaan. Mutta tietenkin usits ja 150 000 on hankalaa saada sovitettua yhteen työkalulaatikkoon. Miksi minä sitten pidän kiinni tuosta sadasta tuhannesta? Koska minusta meidän ei pidä laskea joidenkin maiden suojan tasoa. Mutta tämäkin on neuvostossa käsiteltävä seikka. Itse asiassa Tämä on relevanttia, melko relevanttia. Ja Uusitsista kommentoin myös näin, mutta loppujen lopuksi, hyvät ystävät, me saamme aikaan erittäin hyvän ehdotuksen. Ja siitä tulee ainakin puoliliberaali ehdotus. Thank you very much. Kiitos erittäin paljon. Me olemme hieman aikataulusta myöhässä, mutta olen piti tietysti puolustaa itseään näistä, näitä syytöksiä vastaan. En ole varma siitä, että näkyykö, ymmärretäänkö tätä internetin katsojien osalta näitä vitsejä, joita täällä tehdään. Eli olette samaa mieltä Sayedin kanssa politiikasta, mutta ette muusta arviosta. Eli tähän jäimme. Eli äänestys toimitetaan teoriassa ainakin 13. huhtikuuta ja tarkoitus on, että se käsitellään täysistunnossa kesäkuussa, eli tässä on aikataulu. Kiitos erittäin paljon tästä ja sitten siirrymme viimeiselle kohtaan, joka on tämä niin, talouspaketin käsittely käsittely, eli sixpackin käsittely, niin kuin sitä kutsutaan tänään. Minä tiedän, että esittelijät ovat keskustelleet keskenään, mutta tämä on ensimmäinen tilaisuus keskustella näistä tarkistuksista. Ja olen erittäin tietoinen siitä, että me olemme hieman myöhässä ja tässä on, on paljon jäseniä, jotka ovat asettaneet tarkistuksia ja haluaisin antaa heille mahdollisuuden puhua, joten pyytäisin, että esittelijät olisivat erittäin lyhyitä puheenvuoroissaan eivätkä ylittäisi viiden minuutin puheaikaa. Eli Corin, annetaanko sinulle ensiksi puheenvuoro? And, uh... Kiitos oikein paljon. Ja keskeyttäkää vain viiden minuutin kuluttua. Simulla on 559 tarkistusta jotka pitää käsitellä ja ne on hyvin moni kollega esittänyt. Haluaisin heille tietysti vastata, mutta jo ennen tätä haluaisin sanoa, että arvostan kovasti kollegojen kanssa tehtyä yhteistyötä. Ja meillä on myös paljon yhteistyötä tehty varjoesittelijöiden kanssa, esittelijöiden kanssa, mutta myös muiden kanssa, kun on joitain kysymyksiä, jotka liittyvät tarkistuksiin, niin ottakaa vain minuun yhteyttä, sillä minä mielelläni kävisin avointa vuoropuhelua teidän kanssanne myös tämän kokouksen tai näiden kokousten ulkopuolella. On aika muista tasapainoilua, kun pyrkii saamaan laajaa tukea tälle paketille parlamentissa, mutta omasta puolestani voin kyllä sanoa, että olen hyvin lujasti sitoutunut tähän työhön ja minulla on sellainen myönteinen mielikuva, että tämä kyllä voisi onnistua, vaikka tämä on ehkä vaikeampaa kuin valvontapaketissa, sillä tässä esillä olevat asiat eivät ole ainoastaan vahvempi eurooppalainen koordinaatio ja vahvempi rooli Euroopan komissiolle, vaan myös ne haasteet ja keskustelut eri poliittisten ryhmien välillä. Kaikilla on oma taustansa, erilaiset painotustavat koko tässä paketissa. Mitä tulee minun mietintööni, niin tämä on myös tasapainottamista, sillä tässä on tarkistuksia, jotka pyytävät lisää joustavuutta 3 prosentin ja 60 prosentin velkatason osalta haluttaisiin mennä 3, 3 prosentin yli. Ja sitten on toisia tarkistuksia, jotka rajoittavat ja, tai jopa poistavat sen liikkumavaran, mitä tällä hetkellä on ehdotuksessa. Halutaan olla kunnianhimoisempia, halutaan tarkemmat numeriset säännöt. No kompromississa ajatuksena on, että pitäisi katsoa tässä kokonais taloudellista näkökulmaa, joka mahdollistaa kasvun. Pitää ajatella sellaisia toimia, joilla on pitkän aikavälin vaikutuksia myönteiseen suuntaan. Näin pystymme todellakin tukemaan unionin kasvu- ja työllisyystavoitteita, mitä tulee näihin olisimpiin aiheisiin. Jos ajatellaan tätä varovaista julkistalouden hoitoa, jotkut tämän täältä poistivat. Minä käytin neutraalimpaa ilmaisua, jos ajatellaan sopeutumista keskipitkällä aikavälillä lähdetään liikkeelle rakellista tasapainosta. Pyrin huomioimaan myös useamman tarkistuksen, jossa haluttiin huomioida syklisyys. Ja kun tämä tehdään syklit ylittävästi, jos ajatellaan rakenteellista tasapainoa. Ja sitten jos ajatellaan keskipitkän aikavälin budjettitavoitteita, haluaisin korostaa tarkistusta, jonka Uudo Bulman ja muut ovat esittäneet, jossa mainitaan investointitavoite. Ja tässä on todellinen ongelma. Minä ymmärrän tämän tarkistuksen sellaisella tavalla, että nyt otetaan mukaan se kultainen sääntö, josta puhuttiin myös, kun Maastrichtin sopimus hyväksyttiin ja tuolloin se hylättiin. Ajatus on, että annetaan jäsenvaltioille lisää tavoite yli tämän kolmen prosentin. Jos näin tehdään, niin sitten rahoitusmarkkinoiden luottamus ehkä vaarantuu tähän koko pakettiin ja myös pääjohtaja Trichet Euroopan keskuspankista teki tämän kovin selväksi. Hän sanoi, että tämä olisi jopa vaarallista. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että olen valmis muiden, kollegojen, muiden ryhmän kollegojen kanssa miettimään sitä, miten voidaan saada parempi sitoutuminen aikaiseksi Eurooppa 2020 strategiaan, eikä ainoastaan liittyen kilpailukyvyn parantamiseen, vaan myös jos ajatellaan sosiaalisen yhteenkuuluvuuden lisäämistä, integraation lisäämistä ja työllisyyden vahvistamista. Silloin pitäisi tähän paneutua. Direktiivissä on jo väliaikainen poikkeama tämän saavuttamiseksi mainittu. Ja minä haluaisin korostaa tätä lisää ja selkeyttää sitä, jotta ainakin osittain voisin huomioida nämä ehdotukset näistä tarkistuksesta. Ja nyt viisi minuuttia on jo täynnä, ja kun katson tätä ohjauskautta ja kansallista uudistusohjelmaa, se pitäisi tänne saada paljon selvemmin, sillä tällä tavoin saamme paljon kattavamman yleisen lähestymistavan. Olisin halunnut puhua myös tästä käänteisestä määräenemmistöäänestyksestä se liittyy myös tähän direktiiviin ja halusin huomioida ne kollegat, jotka halusivat korostaa menoja. No, laitoin vähän neutraalimman sanamuodon, sanoin, että haluaisimme myönteisiä budjettivaikutuksia uudistuksille, ei ainoastaan budjettileikkauksia. Valitettavasti en nyt pysty tämän enempää selityksiä antamaan. Ehkä tälle jää lisää aikaa lopuksi, mutta pyrimme nyt tekemään sen, mitä pystymme tässä aikarajoissa. Eli sitten Diego vuoro, kiitos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sharon. Em relação ao... Kiitos, Sharon. Minun mietinnöstäni, joka käsittelee näitä korjausmenetelmiä. Tässä paketissa yli 300 tarkistusta on tehty tähän mietintöön artikloista. Minä saan aikaiseksi ainakin 15 kompromissitarkistusehdostusta. Ja lisäksi tulee olemaan paljon johdanto-osia mutta on tietysti herkkiä ja vaikeampia johdanto-osan kohtia, erityisesti näiden luoton alenemisen aikaraja ja se määrä, missä määrissä näitä, luot, näitä velkoja vähennetään, niin siihen on paljon erilaisia ehdotuksia. ALDE-ryhmän jäsenet ovat sitä mieltä, että meillä ei pitäisi olla kahdetta kymmentä, vaan kymmenes vähennys ja he eivät halua, että sitä tehtäisiin 13 vuoden ajan, vaan kahden vuoden aikavälillä. Ja toisaalta meillä on sosialistikollegoja, jotka haluavat 20 vuoden vähennyksen tehtävän 30 vuoden aikana, joten on myös sellaisia mahdollisuuksia, että tehdään poikkeuksia sääntöön, jotta saataisiin kanavoita nämä julkisiin varoihin. Ja kollegat, jotkut haluavat linkittää nämä muihin elementteihin. Minulla on ehdotuksia, jossa puhutaan näiden vähennysten ikään kuin keskimääräisistä tasoista. Ja tämä on yksi asia, johon pyrin saamaan aikaiseksi kompromisseja, mutta on tietysti mahdollista, että meidän pitää käyttää demokraattista ratkaisua ja äänestää tästä. Toisekseen, mitä tulee näihin prosenttiosuuksiin ja poikkeuksiin, niin meillä on erittäin vähän sellaisia lähestymisaloja prosenttia on ehdotettu. Ja sitten tämä menee toiseen ääripäähän, joka on 0,4 prosenttia. Ja se menee jopa yhteen prosenttiin poikkeuksellisissa olosuhteissa. Eli vuosittainen määrä näistä alijäämävähennyksistä silloin, kun alijäämää koskevaa menettelyä toteutetaan. Komissiolla oli 0,5 prosenttia vähimmäismääränä, mutta kollegat ovat ehdottaneet heidän omia vaihtoehtoja 1 prosentin, 1 prosentin vähennystä. Ja toinen kollega esitti esimerkiksi 0,2 prosenttia kaikki tämä keskustelu näistä luvuista, arvoisa puheenjohtaja, on erittäin vaikea, koska nämä ovat usein hyvin mielivaltaisia ehdotuksia ja meillä ei ole minkäänlaista menettelyä näiden muodostamiseksi, joten tämä on erittäin vaikea saada aikaan näistä järkevää kompromissia. Sitten neljäs aihe, jossa kollegat ovat eri mieltä näissä tarkistuksissa on nämä tekijät, jotka liittyvät tai jotka otetaan mukaan komission raportin, joka liittyy näihin liiallisia alijäämiä koskevaan menettelyyn. Ja onko tähän poikkeuksia, mitä tulee siis julkisiin investointeihin, niin ne pitäisi ottaa mukaan. Tästä ollaan samaa mieltä laajalti ja yhteisön menetelmän käytön osalta ainakin. Haluaisin tehdä kaksi huomiota vielä tästä asiasta. Ensinnäkin myönteinen tapa, esittelijä on myös tästä samaa mieltä, eli tässä pyritään ottamaan Eurooppa 2020 strategia huomioon ja kilpailu Kyykypaketti ja meillä on sellainen haaste edessämme, että meidän pitää olla, pysyä, pysytellä syyskuun, syyskuussa ehdotettuun esitettyyn, esitettyyn ehdotuksen ja meidän pitää ottaa paketin myös mukaan monet näistä asioista, joista kansal- kansalaiset puhuvat. Voimme tästä puhua myöhemmin vielä. Uh, Kiitos sitten Liisa. very much. I'll, I'll speak in Suuret kiitokset. Minä puhun englanniksi, jotta tämä käy nopeammin. Ja minä käsittelen myös viittä aihetta makrotalouden epätasapainosta. Ensimmäinen aihe on tarve selventää sitä, mitä epätasapainolla tarkoitetaan ja olen valmis tekemään kompromissin, joka on hiukan lähempänä sitä, mitä huomattava osa kollegoista on ehdottanut, koska minusta he ovat periaatteessa aivan oikeassa. Toinen aiheeni koskee makrotalouden epätasapainoa ja indikaattoreita itseään. Meillä on joitakin kollegoita, jotka eivät parlamentissa halua sanoa yhtään mitään tästä asiasta, mutta kuten voimme havaita, jotkut niistä muuttujista, joita tulisi tai voitaisiin sisällyttää tähän tulostauluun, ovatkin tulleet esille hallitusten välisessä sopimuksessa. Ne siirtyvät kilpailu kilpailukykysopimuksesta tai eurosopimuksesta. Ja päätös siitä, että nämä elementit otetaan mukaan yhteisömetodiin ja oikeusperustalle, näitä näkemyksiä on yhä enemmän ja olen ymmärtänyt Tricheltä ja myös komission vastauksista, että olisi järkevää työstää näitä asioita osaksi pakettiamme, joten toivottavasti saamme aikaan konsensuksen ottamalla nämä niiden muiden argumenttien lisäksi, jotka olemme esittäneet aikaisemmin, otamme mukaan joitakin sellaisia elementtejä, jotka hiukan laajentavat tätä puhtaan nominaalista eri maiden tilanteen ymmärtämistä. Minä puutun ennen kaikkea tiettyihin, tiettyihin indikaattoreihin, Minusta meidän on varmistettava, että me saamme aikaan hyvän tasapainon niiden kollegojen näkemysten välillä, jotka ovat ehdottaneet lukuisia eri indikaattoreita. Näillä voidaan kattaa kaiken näköisiä seikkoja. Ja toisaalta taas pitää ottaa huomioon, että indikaattorien määrä pitää vielä olla hallittavissa. Ja vaikka määrä onkin vielä hallittavissa, tarkoitan siis 10-12 eri indikaattoria, siitä huolimatta määrän pitää olla riittävän laaja, jotta päästään tällaisista pienimmän yhteisen nimittäjän näkemyksistä, joten minä laadin kompromisseja, jotka toivottavasti menevät läpi ja saavat aikaan oikeat indikaattorit, jotta voimme olla joustavia, jotta voimme ottaa kaikki näkemykset huomioon, mutta samaan aikaan toimia laaja-alaisesti voidaksemme tarkastella reaalitaloutta, työllisyystekijöitä, yhdistää ja vahvistaa eri maiden tilanteen ymmärtämistä. Neljäs seikka on tuo tulostaulu ja sen rooli – yhä enemmän me lähestymme toisiamme tässä. Ymmärrämme, että tulostaulu pitäisi nähdä oikeastaan indikaattoriluettelona, joka edellyttää syvempää analyysiä komission puolelta yhdessä EKPn kanssa. Katsottaisiin maata, keskusteltaisiin maan kanssa siitä, mitkä ovat suositukset – minkälaisia muutoksia maassa tulisi toteuttaa. Tällainen tulostaulun ymmärtäminen olisi sellainen ei-automaattinen laukaisin etukäteen luonduille parannusmalleille. Komissio totesi tänä aamuna erittäin tärkeästi kokouksessa. Se kuvasi tätä uutta indikaattorien pakettia ja tätä uutta ulottuvuutta makrotalouden epätasapainon alalla hyvin monimutkaiseksi, hyvin herkäksi ja yksityiskohtaiseksi analyysiksi. Tämä on paljon hankalampi tehdä, mutta hedelmällisempi kuin pyrkiä pelkästään ymmärtämään nimelliset indikaattorit. Tässä mielessä pitää ottaa esille myös symmetria, olkoonkin, että se tulkittaneen eri tavoin, onko sitten kyseessä ylijäämä vai alijäämä. Ja vielä viimeiseksi, kun muistetaan, miten hankala ja monimutkainen tämä koko asia on. Ja koska me kaikki opimme ymmärtämään tätä, lukemaan tästä, tekemään suosituksiamme, minä todella puolustaisin sellaista näkemystä, että me lähtisimme voimakkaista seuraamuksista. Minusta on parempi, että on symbolinen rangaistus voidaan tukea komission lähestymistapaa. Minä ja Kaara Haglund olemme toimineet kovin tehokkaasti tässä. Haglund on vastuussa seuraamuksista, mutta minusta ei pidä lähteä käsittelemään näin sofistikoitunutta asiaa silloin, kun siihen liittyy ongelmia myös komission puolelta. Ei ehkä pidä silloin lähteä antamaan mitään kovin voimakkaita suosituksia työmarkkinoille tai tutkimus- ja kehityspuolelle. Minusta meidän pitää olla hyvin varovaisia, emme saa ylittää järkevyyden rajoja, kun lähdemme luomaan jonkinlaisia sakkoja ja automatiikkaa. Eli ensinnäkin tälle on annettava aikaa ja seurattava, miten tämä toimii. Minä suhtautuisin hyvin varovaisesti tähän sanktiomekanismiin. Mutta päättääkseni, lopettaakseni vielä minusta ensinnäkin on kiitettävä kaikkia kollegoja, jotka ovat antaneet oman panoksensa tähän mietintöön ja teen kovasti töitä, jotta saisin aikaan kunnon kompromissit eri kollegojen kesken. Kiitoksia. Uh, Kiitos erittäin paljon ja sitten Silvi. Merci Sharon. Kiitos Sharon. Aivan ensiksi haluaisin kiittää kaikkia kollegoja. Minäkin olen saanut noin 250 tarkistusta tähän tekstiin. Tämä on todella suuri kollektiivinen työmäärä. Teidän on ymmärrettävä, että se konteksti, jossa toimimme, muuttuu koko ajan, koska tässä on Euroopan neuvosto ja euroryhmän kokouksia. Minulla on teksti, joka lähtee liikkeelle rikosoikeudesta. Tämä ei ole kovinkaan seksikästä. Eli jos ajatellaan rikosoikeutta, niin voidaan sanoa sen osalta, että yhteisön metodi on hyvä ja komission ehdotus on aika hyvin tasapainotettu, sillä tarkistukset, kuten täällä on sanottu, ovat jo aika lailla maksimaalisia tai sitten liian rajoittavia. Eli minä todennäköisesti toimin komission ehdotuksen pohjalta tässä. Täällä on oltu aika lailla luovia. Haluaisin kiittää Philip Lambertia vihreistä. Hän pyrkii esittämään tietynlaista lupaa, joka perustuisi pisteisiin. Tämä on aika houkuttelevaa, mutta kunkin esittelijän on nyt päätettävä, pyritäänkö tekemään kaikki valmiiksi ennen kesää, niin kuin neuvosto on pyytänyt, ottaen huomioon, että tässä on paketti, josta on neuvoteltu, ja tuossa tapauksessa tämä olisi aika lailla hankalaa panna täytäntöön, mutta minusta olisi hyvä, jos komissio tätä voisi tarkkaan miettiä, sillä minusta tuntuu, että meillä ei ole kovinkaan hyvää sanktiojärjestelmää keskipitkällä aikavälillä. Nämä on aika yksinkertaisia sanktioita ja voidaan ajatella, että Korinnean, Diegon ja Elisan työ voisi ennaltaehkäisesti välttää sanktioiden käyttöä, mutta jos niihin päästään, niin nämä, tämä seuraamusjärjestelmä on kyllä aika lailla yksinkertainen eikä sekään kuin seksikäs. Ja sitten pyrin olemaan myös aika luova eurobondien osalta. En ole vielä laittanut kertoon kompromissitarkistuksia, sillä viime viikolla käytiin Jakob von Weizsäckerin ja Jacques Planin avustuksella tilaisuus, jossa keskusteltiin tästä aiheesta. Haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka tulevat paikalle. Ja haluaisin kiittää näitä taloustieteilijöitä heidän ajatuksistaan. Ja haluaisin kiittää sihteeristöä, asiantuntijoita ja kaikki, jotka tätä asiaa työstävät. Tässä ollaan aika lailla yleisesti sitä mieltä, että taloudellisesti on hyödyllistä ja myös euron vahvistaminen osalta on hyödyllistä saada käsiksi sellaisia välineitä, jotka toimivat markkinakurin pohjalta. Mutta tässä on tietysti jonkun verran juridisia hankaluuksia, eli tässä on aika lailla klassisesti sellainen tilanne, että yksi olisi toivottava yksi asia, mutta toinen asia taas mahdollista. Minä olen puhunut Pohjoismaiden kollegojen kanssa näin, mitä Suomessa tapahtuu ja Saksassa ja muualla. Ymmärrän, että näissä maissa sisäpoliittiset keskustelut ovat aika hankalia. Kuitenkin haluaisin jatkaa ja pyytäisin, että joku valiokunta voisi antaa tälle ajatukselle tukensa siitä syystä, että on hyvin tärkeää, että kaikki täällä kaikkien pitäisi käyttäytyä todellakin koko unionin edustajana. Eli pitää kuunnella omaa valitsijakuntaa, mutta ymmärtää myös muiden rajoitukset. Ja meidän tehtävämme on nyt se, että vältettäisiin tätä etelä-pohjois eh, rajan syntymistä ja jakautumista. Eli voitaisiin ehkä pyytää jotain sellaista ehdotusta, ja minähän sanoin eilenkin herra Trisheille, että me emme voi luopua syystä siksi, että meille sanotaan, että ei voi olla mahdollista. Eihän meillä olisi euroa, jos ne, jotka sanovat, että ilman valtiota ei voi saada valuutta aikaiseksi, sitten meillä olisi euroakaan. Eli meidän pitää huomioida se, mikä on vaikeaa, mikä on mahdollista, mikä on toivottavaa. Ja vielä kerran panen kaiken tämä nyt teille kierton jotka ovat tehneet töitä minun omassa maassanikaan, eivät kaikki ole tämän ajatuksen kannalla, mutta me tarvitsemme kuitenkin joitain keskipitkän aikavälin elementtejä tähän, ei ainoastaan sellaisia asioita, joita tarvitaan nyt saman tien. Ja muilta osin haluaisin todella halua kiittää sihteeristöä ja kollegoja. Tässä on oikein hyvin tehty töitä, vaikka tämä on objektiivisesti todella hankalaa. Kiitos. Very much. Under five Kiitos erittäin paljon ja tähän meni lähe, vähemmän kuin viisi minuuttia oli tämän, tässä ikkunasta tulevassa valossa. Sitten Carl. Kiitos puheenjohtaja. Yritän käsitellä tämän alle viidessä minuutissa. Minulla oli noin 200 tarkistusta, joista olen erittäin iloinen. Monet niistä ovat erittäin rakentavia, lähes kaikki niistä ovat rakentavia. Ja minä odotan sitä, että pääsen vahvistamaan tätä makrotalouden järjestelmää, jonka kanssa olemme työskentelleet Vereiran avustuksella. Ensinnäkin haluan katsoa tätä sakkojärjestelmää, sakkojärjestelmän tasoa ja sitä, että kuinka voidaan päättää niistä. Tämä on työstänyt paljon kollegoita ja tässä on paljon työtä tehty, mutta ei ole ehkä niin mukavaa, että joku sanoi 0,4 ja joku sanoi 0,2 ja joku sanoi jotakin siltä väliltä. Tämä on hankalaa. En ole vakuuttunut siitä, että tämä on järkevin tapa käsitellä tätä. Meillä oli komission kanssa tänä aamuna kokous ja pohdimme sitä, mikä olisi järkevä tapa suhtautua tähän, jotta tästä ei tule vain tällaista huutokauppaa. Ja yritän, että tai luulen, että tähän saadaan laaja yhteisymmärrys aikaiseksi. Sitten tietysti sakkoon liittyy kokonainen menetelmä, ja tämä tuo meidät niihin asioihin, jotka liittyvät moniin näistä mietinnöistä, eli tämä käänteiseen määräenemmistöön perustuva päätöksentekomenettely ja sillä on tietysti lailliset vaikutukset ja neuvosto ei pidä tästä koko ajattelutavasta. Sitten on jotakin luovia ajatuksia, jotka ovat tulleet kollegoilta, jotka ehdottavat, että komissio päättäisi sakoista, että neuvosto ei otettaisi mukaan tähän ollenkaan. Ja tämä on melko rankkaa, mutta kiinnostava ajatus. Sitten Toinen asia, josta on ollut paljon esillä näissä tarkistuksissa, on näiden sakkojen niiden käyttö, eli mihin tämä sakkoraha sitten laitetaan, kun sitä saadaan maalta. Ja kysymys on se, että mihin se laitetaan, ja nyt ollaan laajasti sitä mieltä, että se pitäisi laittaa rahoitusvakausvälineeseen ja myöhemmin pysyvään rahoitusvakausvälineeseen. Ja Tästä on puhuttu myös Euroopan investointipankki osalta ja en tiedä pääsemmekö tästä yhteisymmärrykseen, vaikka tähän on hyviä argumentteja olemassa. Ja uudesta mekanismista puhutin myös ECOFIN kokouksessa hyvin pitkään eilen. Ja pyrimme saamaan sellaisen ratkaisun, joka ottaa yhteisen huomioon laajasti ja olemme varmasti samaa mieltä tästä. Sitten toinen aihe on tämä tietojen manipulointi ja jotkut jäsenvaltiot ovat sitä mieltä, että meillä pitäisi olla hyvin rankat rangaistukset niille maille, jotka eivät anna riittäviä ja oikea muotoisia tietoja. Tietysti vaikeus on se, että pitää määrittää, kuinka voidaan, kuitenkaan voidaan saada selville se, että maan manipuloinut tietoja, eli tämä on haaste tässä kohdassa. Sitten muita aiheita, jotka on otettu esille, jotka kannattaa tässä yhteydessä mainita, on se, että mikä on, mitkä ovat hyväksyttävät taloudelliset olosuhteet, esimerkiksi luonnollinen omistajuus, Euroopan parlamentin asema, tämä on tärkeää, joka liittyy kaikkiin mietintöihin, ja katsotaan, miten parlamentti on, voi olla mukana järkevästi ja hyödyllisesti avoimuuteen liittyvissä asioissa tässä päätöksenteossa. Eli tässä meillä on tärkeä rooli. Ja sitten meillä on myös kysymys siitä, että meidän pitää olla hyvin johdonmukaisia, koska minun omassa lainsäädäntötekstissä on sellaisia kohtia, jotka riippuvat hyvin pitkälti muista teksteistä joten meidän pitää taata, että ne ovat yhdenmukaisia, jotta tämä lainsäädäntö toimii. Olen erittäin tyytyväinen tähän rakentavaan ilmapiiriin, joka meillä on ollut tässä työskentelyssä. Tässä olemme tällä hetkellä, joten uskon, että saamme laajaa yhteisymmärrystä. Ja tietysti on sellaisia ehdotuksia, joissa ehdotetaan, että poistetaan koko lainsäädäntöehdotus. En tiedä, saammeko kompromisseja aikaiseksi tästä, mutta muuten luulen, että pääsemme laajan yhteisymmärrykseen. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Carl. Ja sitten Viki. Um, thank you very much and thank you. Kiitoksia. Kiitos kollegat siitä, että jätitte minut alle 200 tarkistuksen rajan. Tässä oli joitakin hyvin kiintoisia tarkistuksia ja olen jakanut kompromissitarkistukset varjoesittelijöille, mutta ehkä ne pitää saada kaikille jäsenille. Kompromissit keskittyvät ennen kaikkea tilinpitostandardeihin, taseeseen, eri raportointimallien välillä. Nämä kompromissitekstit ovat komissiolta kuukausittaiset käteisperusteiset tiedot. Ehkä Astrid, ai hän ei olekaan paikalla. Astrid, Astrid. Rova Lulling. Voitko selittää minulle, mitä tarkoitat 125 tarkistuksellasi? Siitä olisi apua. Sitten ennusteista. Kysymys kuuluu, kuka on vastuussa ennusteista ja mikä suhde on jäsenvaltion ennusteen ja komission ennusteen välillä. Komissio selvästikin yrittää saada sellaiset ennusteet, joissa on järkeä 27 välillä, kun jäsenvaltioiden taloudet liittyvät myös toisiinsa, joten minä voin sallia sellaiset tarkistukset, joissa jäsenvaltiot voivat ennen komission ennustetta yhdessä istua asiaa pohtimaan, jos ne niin haluavat. Erittäin tärkeää on, että tässä on auditointi me olemme panneet tänne tiukemmat sanat kuin EKP, euroalue. Ja jälleen kerran tuntuu olevan paljon tarkistuksia, jotka vaativat riippumatonta elintä sekä ennusteiden tekemiseen että varainhoitoa koskeviin sääntöihin. Mielenkiintoista kyllä tämä kielenkäyttö tästä riippumattomasta tahosta on tuntunut nyt kadonneen täysin neuvoston tekstistä. Aiemmin siellä oli kohta, johon monet kollegat euroalueelta varsinkin pyysivät, että tämä olisi ollut pakollista euroalueella. Uskon, että voimme saada aikaan jonkinlaisen kompromissin, mutta tässä on ehkä eri tasoja euroalueella – sitten konsensus siitä, että tarvitaan kansalliset numeeriset varainhoitoa koskevat säännöt, jotka ottavat huomioon kasvu- ja vakaussopimuksen. Eli monta hyödyllistä kommenttia siinä. Yleisesti ottaen tuntuu olevan konsensus siitä, että saadaan vahva, toimiva direktiivi, joka tukee kasvu- ja vakaussopimusta ja varmistaa sen, että tieto, jota ennusteissa saadaan ja ennustemetodologia on sellaista, että siihen voidaan luottaa. Ja siinä on myös tietynlaista riippumattomuutta. Se on selvästikin tärkeää jos meillä on vahva ennaltaehkäisevä toiminta, ei välttämättä tarvitse lähteä toisella kädellä enää korjaamaan. Sehän tässä on periaatteena. Haluaisin kuitenkin huomauttaa, että tämä direktiivi, joka koskee julkisen talouden kehyksiä, ei ole kasvu- ja vakaussopimus itse. Monet tarkistukset pyrkivät toistamaan sitä keskustelua, jota käydään Korinin asiakirjasta tässä on tarkistuksia, joissa pyritään käsittelemään julkisen varainkäytön laatua, sakottamaan jäsenvaltioita. Ne eivät kuitenkaan kuulu tähän direktiiviin, ne kuuluvat muualle tässä kuuden paketissa. Ne kuuluvat kyllä pakettiin, mutta sen eri osiin pitää pyrkiä pitämään tämä nyt erityisesti sen aiheen piirissä, mitä sen on tarkoitus käsitellä, eikä lähteä puhumaan siitä, mikä on hyvää ja huonoa julkisten varojen käyttöä ja niin edelleen tämän direktiivin kohdalla. Eli suuret kiitokset. Minulla on vielä yksi kysymys unkarilaiselle kollegalleni, joka ei ole täällä. Se on tarkistuksesta 135, mutta hoidetaan se sitten erikseen. Right. Um, I've got a long speaking. Hyvä. Minulla on pitkä puhujalista, jota selitän teille hieman, mutta tiedän, että herra Hubnerin pitää lähteä ja hän on yksi varjoesittelijä, joten pyytäisin, että hän puhuu ensin ja sitten mennään puhujalistan mukaan. Very much. Just briefly, I would like to raise... Kiitos. Uh, one in... Kaksi kohtaa. Toinen liittää Skorponiin ja toisen, toinen liittyy näihin rankaistuksiin. Minä olen ymmärtänyt sen, että meillä on kaksi mahdollisuutta tämän tulostaulun kohdalla. Meillä on lista, jossa on paljon indikaattoreita, tai sitten voimme antaa komission e- ehdotuksen näistä delegoiduista säännöksistä. Ja minä olen sitä mieltä, että jos me otamme nämä delegoidut säännökset, niin sitten indikaattorit pitäisi jättää tälle tähän menettelyyn. Eli meillä ei pitäisi olla näitä molempia sekä delegoituja säännöksiä että pitkään listaa indikaattoreista. Olen sitä mieltä, että tämä pitkä lista indikaattoreista, jotka on annettu tarkistuksissa, on syy huolenaiheeseen, koska se, mitä on ehdotettu, niin ne liittyvät laajempaan eh, taloudelliseen ja sosiaalipolitiikan tavoitteisiin ja ne perustuvat artiklaan 131 ja tämä indikaattoreiden valinta, josta me puhumme, sen pitäisi olla relevantti suoraan erilaisiin valvontajärjestelmiin sekä kilpailukykyjärjestelmiin, jotka ovat nämä, näiden menettelyiden alaisina. Eli meidän pitäisi tehdä tästä vaihtoehdoista realiteetti eli tämä delegoidut säädökset mieluummin. Mitä sitten tulee näihin makroekonomisiin eh, tasapainoihin, niin jäsenvaltiot, tähän on kaksi määräaikaa, peräkkäistä määräaikaa, eikä mitään välinettä ole taattu sellaisille jäsenvaltioille, jotka menettävät tai jotka eivät pysy tässä ensimmäisessä määräajassa. Ja siksi tämä ensimmäinen määräaika on erittäin vaikea ja se on hyödytön. Eli siksi ehdotan tarkistusta, jonka mukaan tehtäisiin tällainen äh, varajärjestelmä niille jäsenvaltioille, jotka eivät pysty pysymään tässä ensimmäisessä määräajassa. Eli sitten tämä toinen määräaika tulisi kysymykseen, Eli tässä voitaisiin tehdä tästä prosessista paljon tehokkaampi ja näkyvämpi. Ja ensimmäinen määräaika olisi jo ikään kuin tämmöinen, sillä olisi jo oma tehtävänsä. Ja sitten jotkut jäsenvaltiot voisivat pysyä tässä ensimmäisessä määräajassa, eikä heidän tarvitsisi ottaa käyttöön tätä toista määräaikaa. Eli sitten tämä voisi olla paljon tehokkaampi tehokkaampaa tälle järjestelmälle. Kiitos jälleen kerran. Thank you very much. Uh, right, first before... Kiitos. Sitten ennen kuin jatkamme puhujan listalla, niin haluaisin sanoa, että tässä on kompromissiteksti saatu aikaan neuvoston ja, ja valiokunnan ja tästä äänestetään huomenna kolmelta, huomenna on keskiviikko siis, tästä äänestetään e, er, ja teidän pitää tulla parlamentti. En mene tämän sisältökysymyksiin, mutta sanon vain, että tämä on lopullinen teksti, josta on hyväksytty, joka on hyväksytty. Ja määrä aika oli eilen, eli tähän ei enää puututaan. Sitten puhujalistaan. Meillä on paljon ihmisiä, jotka haluavat puhua, ja minä jaan tämän siten, että otan varjoesittelijät ennen muita jäseniä, joka tarkoittaa sitä, että jotkut ihmiset, jotka ovat ilmoittaneet ajoissa, esimerkiksi Pavage Gunner, niin he tulevat myöhemmin tässä listassa esille, koska he eivät ole varjoesittelijöitä. Meillä on Ude Bulman ja Tri Blambers ja herra Karens, Jim Van Gogh Jürgen Klut ja Edward ja Dorfman, sitten Gunnar Pervange ja Ludvigsson ja onko sitten muita, jotka haluavat ottaa puheenvuoron Astrid? Minulla on tapaaminen kello kuusi, minun on mentävä puhumaan, mutta annan nämä tiedot Vicky Fordille kirjallisesti. Thank you very much. Kiitos erittäin paljon. Eli pyrimme käsittelemään tämän ensinnä uuden. Kiitoksia Sharon. Ennen kuin Trichet vielä pariin kolmeen kertaan otetaan tämän poliittisen tuloksen vuoksi esille, joka on määrä lainsäädännöllä saada aikaan. Joudun sanomaan seuraava. Minä tuen kyllä kovasti Trichet kriisinhallintakykyä, jota hän on osoittanut, arvostan sitä. Mutta jos me täällä valiokunnassa lähdemme määräämään, minkälaista korkopolitiikkaa on harjoitettava tai minkälaiseen avoimeen markkinapolitiikkaan lähdetään, olisi parempi ehkä suojautua tältä. Hän sanoisi, että se on hänen vastuualueensa ja aivan yhtä lailla tämä toimii toisinpäin. Kukaan ei selviä tästä prosessista niin, että seuraavissa Eurooppa-vaaleissa asettuu äänestäjiä esittelijän esille eteen ja sanoi, että vakaus- ja kasvusopimuksen seuraamus on se, että me noudatimme triseitä. Ei, sitä te ette voi kollega Feio, kollega Wortman Kohl, kollega Kula, kaikki muut joutuvat selittämään äänestäjilleen, että tämä on järkevää, mitä me täällä teemme. Ja siihenhän me pyrimme. Toinen seikka, kun nyt pohditaan, miten tässä tilanteessa ollaan. Ja nyt valitsen sanani hyvin tietoisesti. Ei tämä ole ennen kaikkea tai yksin omaan vastuuttomasta jäsenvaltioiden velkaantumisesta johtuvaa. Sitäkin on ollut nämä ovat erittäin huonoja rahoitusmarkkinoiden lakeja, pankkien pelastustoimet, laskuvarjot ollaan jatkuvasti tuotettu talouden prosessissa ongelmia. Kyse on siitä, että ollaan oltu kyvyttömiä uudistumaan yhteiskunnallisesti ja siksi tätä tilannetta pitäisi pyrkiä käsittelemään älyllisemmin eikä näin kuten eh, Prodi sanoi, typerällä sopimuksella, vaan älykkäällä sopimuksella. Tästä päästäänkin kolmannekseen siihen, että meillä on tuettavanamme erittäin vahva vakauttamiskurssi, mutta sanktiopolitiikan ohella on oltava myös sellaista, mitä voidaan kutsua kannustinpolitiikaksi. Jäsenvaltioille on annettava kannustimia siihen, että ryhdytään hyvin investointeihin pyritään modernisoimaan, kuten on tarpeen, panostetaan koulutukseen, mutta sen ohella myös energiaan ja moneen muuhun. Edistetään PK-yritysten toimintaa. Japanin jälkeen meillä on edessämme aivan toisenlainen energiapoliittinen keskustelu kuin ennen Japania, valitettavasti vasta nyt, mutta siihen liittyy myös huomattavia investointiponnisteluja ennen kaikkea Euroopassa, eikä voida teeskennellä, etteikö asia olisi esillä. Me haluamme arvioinnin hyvistä EU 2020 investoinneista, eikä tämä sopimus saa olla niin tyhmä, etteikö niitä voida havaita. Se ei voi myöskään olla niin tyhmä, ettäkö ne asetettaisiin yhtäläiseksi tuhlaavan valtion rahainkäytön äh, kanssa. Me haluamme sellaisen sopimuksen, joka on on herkkä ottaa huomioon sen, missä kohtaa suhdannekiertoa ollaan menossa. Tyhmä politiikka ei siihen kykene, siksi tämän sopimuksen on oltava suhdanteita aistiva ja niihin reagoiva. Jos tämä saadaan aikaiseksi, niin meidän tarkistuksemme, jotka muotoillaan tarkoin, luovat erittäin hyvän kompromissin. Sen sijaan me emme lähde tukemaan huonoa kompromissia, jota emme voi myöskään äänestäjillemme esittää. Siksi, hyvät kollegat, pyydänkin, että pyrimme yhdessä saamaan aikaan järkevän lopputuloksen. Thank you, Philippe. Kiitos, Thank you, Chair. So, uh... Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyet huomiot Silville ensinnäkin. Äh, vihreiden osa esittelijänä olen erittäin herkkä sille, että me edustamme täällä kaikkia eurooppalaisia kansalaisia, emmekä vain oman maamme kansalaisia. Ja siksi suhdaudun herkästi tähän saksalaisen veronmaksajan sekä nuoren työttömän espanjalaisen henkilön puolesta. Minusta kaikki meidän kansalaisemme ansaitsevat huomion. Haluaisin eurooppalaisena federalistina sanoa, että vaikka me haluaisimme antaa lisää toimivaltuuksia komissiolle neutraalina elimenä, johon voidaan luottaa, niin komission käytös ja erityisesti sen vuosittaisen kasvututkimuksen tulos on vaikeuttaa sitä luottamusta, jota voimme siihen osoittaa, koska se tuottaa sellaisia ideologisia raportteja, joka sanoo, että suurin osa painosta, tällä niin kuin hyväksymisen painosta, sen pitäisi, se pitäisi langeta tavallisille kansalaisille. Nyt kun puhumme näiden esittelijöiden työstä, tässä on ensinnäkin tarkoituksena saada kompromissitarkistuksia. En puhu tästä asiasta. Nyt haluan vain sanoa tärkeimmistä asioista muutaman huomion. Eli mitä tulee tähän kasvu- ja vakaussopimukseen, niin meidän pitää päästä tasapainoon, budjettien tasapainoon. Eli joka kerta kun kulut niistä puhutaan, niin ne pitää kompensoida sillä, että puhutaan tuloista. Eli jos emme puhu tuloista, niin sitten emme puhu menoistakaan. Eli meidän pitää puhua tasapainosta ja vain tasapainosta. Ja toisekseen tarvitaan analyysi komissiolta, koska meillä ei ole muita mahdollisuuksia näistä tekijöistä, jotka pitää ottaa huomioon. Ja tiedän, että jotkut teistä haluavat, että tästä paketista tulee automaattinen, mutta meidän pitää ottaa huomioon yritysmaailman sykliä ja meidän pitää ottaa myös huomioon muut uudistukset ja esimerkiksi eläkeuudistukset on mainittu näissä mietinnöissä, mutta myös investoinnit, jotka vähentävät tulevien sukupolvien taakkaa. Mitä tulee kasvu- ja vakaussopimukseen vielä, haluaisin kiinnittää tänne huomioon siihen, että yksi 20 sääntö saattaa olla sellainen tekijä, joka murskaa muut ehdotukset. Jos katsomme jäsenvaltioiden määrää, niin tämä on todella se sääntö, joka, kaikkien, joka vaikuttaa kaikkiin jäsenvaltioihin ja joka tekee kriisistä ulospääsyn mahdottomaksi. Eli jos tähän sääntöön ei saada realismia, niin mielestäni tästä tulee erittäin vaikea tämän paketin hyväksymisestä. Sitten neljänneksi, mitä tulee makrotaloudellisiin epätasapainoihin, niin kun katsotaan tätä tilannetta, joka meillä on jo joissakin Euroopan maissa, katsotaan sitä tilannetta, joka meillä on Japanissa nyt, niin meidän pitää todeta se, että jokainen reagoi siten, että, äh, siten, että tämä että Kreikka on tässä e, esillä. Tämä on siis erittäin huonoa käytöstä yksityiseltä sektorilta. Anteeksi vain e, saksalaiset, mutta teidän pankkinne ovat olleet todella edesvastuuttomia ja niiden pitää maksaa siitä. Ne eivät ole hyviä esimerkkejä hyvästä hallinnosta. Olen pahoillani tästä. Eli jos me emme aseta sellaisia kriteereitä, että tarvitsemme tulon, tasapainoa, jos emme laita sellaisia, tasa, sellaisia kriteereitä, että me tarvitsemme tuottavuutta energia-alalla, niin me vain emme saa mitään alaa. Eli jos haluatte puhua kilpailukyvystä, niin tämä on hyvä, mutta miten me saamme talouden kilpailukykyiseksi? Meidän pitää saada työ, työllisyystekijä toimivaan, koska joskus ei ole edes 20 prosenttia kokonaisuudesta. Eli jos me emme tutki tätä energiaa ja resurssien tuottavuutta, niin me vain fuulamme itseämme. Eli katsotaan, kuinka herkäksi Japanin teollisuus on, kuinka herkkä sitä on tullut. Niistä on tullut yksi herkimmistä yhteiskunnista tällä planeetalla. Mitä ei ole sanottu yksityisestä velasta ja tämä on erittäin tärkeä epätasa-arvon tuottaja. Ja tietysti tämä ikään kuin heijastusvaikutus on erittäin tärkeä meille, kun katsotaan näitä joidenkin ihmisten ylimääriä, niin ne ovat alijäämiä jollekin toisille. Eli jos meidän pitää puuttua alijäämiin, niin meidän pitää katsoa myös muihin suuntiin. Eli ei ole mitään sellaista ylijäämää tällä planeetalla, eli mihin ne ylijäämät menevät. Ehkä marsilaiset ottavat ne, pienet vihreät miehet ottavat ne itselleen, mutta, mutta tämä ei oikein, oikeastaan toimi tämä te- teoria. Ja mitä sitten tulee ö, sanktioihin, niin tämä saksalainen tapa katsoa niitä sillä, että ne ovat kannustimia, niin tämä on erittäin huono tapa katsoa. En pysty ottamaan tätä todellisuudessa huomioon. Ja tähän lopetan. Tämä on erittäin tärkeä osa lainsäädäntöä, jotta voimme taata taloudellisen vakauden Euroopassa, mutta sen pitää olla yhteydessä kahteen muuhun tärkeään tekijään ja ne ovat, tämän olen sanonut aikaisemminkin, ovat ensinnäkin veropolitiikka, kattava veropolitiikka. Jotkut meistä sanovat, että me maksamme liikaa veroja, mutta jotkut tekijät kuitenkaan eivät maksa kovinkaan paljon ja meidän pitää taata se, että he maksavat. Ja tämä ei ole osa tätä pakettia, mutta jos haluamme sanoa tämän kansalaisille, niin meidän pitää katsoa, että me edenemme yhtä nopeasti tällä, tällä tasolla kuin muillakin tasoilla. Ja sitten toinen osa, jonka jo mainitsin, on rahoitusala. Ja tämä valiokunta on tehnyt paljon työtä tällä alalla, mutta me myös näemme, että suurimmassa osassa lainsäädäntöä, joka on todella sitovaa, jos ajatellaan esimerkiksi valvontapakettia, niin olemme päättäneet, että meillä olisi uusi uusi COPS, mutta säännöt eivät kuitenkaan ole muuttuneet ja suurin osa säännöistä pitäisi olla erilaisia. Kuten sanoin aikaisemmin, tyhmät pankit ovat investoineet ja osa, käytä, käyttäytyneet vastuuttomaksi, vastuuttomasti ja heidän pitäisi, niiden pitäisi käyttäytyä vastuullisesti ja meidän pitää liikkua tällä alalla yhtä nopeasti kuin me liikumme muillakin aloilla, koska muuten emme voi hyväksyä tätä. Eli odotan työtä tämän asian parissa ja Korin avasi keskustelun, joka meillä oli jo kahden keskeisessä tapaamisessa ja tämä on tapa, jolla haluan työskentellä ja odotan erittäin kiintoisia keskustelua. Kiitos. Uh, Annoin Filipille enemmän aikaa, koska hän on ainoa vihreä puhuja tällä listalla ja hän on varjoesittelijä, mutta olen pahoillani siitä, että meillä on täällä nyt verhot käynnissä, mutta en pystynyt käytössä, mutta en pystynyt näkemään puhuja äsken. Thank you very much, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kuten moni meistä olen ollut pitkään politiikassa, jolloin havainnut, että jäsenvaltioissa – kannan ja opposition välillä on se, että hallituksessa ajatellaan, että hallitus on osa ratkaisua ja oppositio taas ajattelee, että hallitus on osa ongelmaa. Ja kun tässä kuuntelin edustaja Bulmanen kommentteja ja myös näitä ehdotuksia, tässä sanotaan, että on joko älykäs tai epäälykäs sopimus, mutta itse asiassa tässä nyt puhutaan liikkumavarasta varasta ja se on suuri ongelma. Minä olen nyt myös oman maani hallituksessa ja voin sanoa, että hallitukset yleensä pyrkivät tekemään kaiken sen, minkä pystyvät. Ei mikään hallitus halua tehdä sellaisia päätöksiä, joista suuri osa valitsijakuntaa ei ole samaa mieltä. Yleensä kyseessä ovat nimenomaan eri kulut. Yleensä ennen vaaleja halutaan kustannuksia, mutta usein vaali ei ole samanlainen kuin taloudellinen suhdanne. Joskus näistä tällaista eh, vastausta voisi olla hyötyä, mutta joskus taas ei. Ja monessa tarkistuksessa, jota olen esittänyt näihin eri mietintöihin, niin tässä pitäisi miettiä sitä, onko tämä retoriikka, joka koskee joustamattomuutta ja tyhmää kokonaisuutta. Tämähän on usein vaikea, jos katsotaan asiaa Euroopan tasolta, mutta jos ei ole mitään ulkopuolisia paineita, jotka, jotta hallitukset toimisivat kurinalaisesti silloin, kun niiden tarpeena on lisätä menojaan ja tämä kuitenkin vaikeuttaa kyseisen jäsenvaltion tilannetta ja myös muiden maiden tilannetta, niin sitten meidän pitäisi kyllä mennä pikemminkin tiukkojen seuraamusten suuntaan. Tämä olisi kurinpitoväline. Ei tarkoitus ole panna täytäntöön näitä seuraamuksia, mutta minä tiedän, että jos hallitus tai kukaan vallo, valvo ja äänestäjät vain sanovat, että lisää menoja, lisää, lisää, niin sitten tarvitaan kyllä Euroopan tason jarru, jotta voidaan saada kuria aikaisiksi, niin kuin tiedämme, että sitä tarvitaan makrotalouden kannalta koko Euroopan unionille. Kiitos sitten Lia. Oui, madame la présidente, euh, chers collègues, le... Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Mietintö, joka kolkee julkisen talouden kehyksiä, on ehkä vähiten arkaluontoisin. Rova Ford on tässä tehnyt kovasti töitä, kun on etsitty yhteneväisiä ajatuksia eri ryhmissä, erityisesti teknisten kohtien osalta. Haluan kiittää häntä siitä. Hän nyt aika lailla eh, sai minut rauhoitettua, mitä tulee näihin välineisiin, joilla valmistellaan rahoituskysymyksiä, on kuitenkin aika vaikea saattaa nämä ajatukset yhteen, vaikka kaikilla on paljon hyvää tahtoa. Aivan ensiksi me esitämme, että julkiset investoinnit eristettäisiin julkisessa tilinpidossa. EBB on tästä samaa mieltä, Garfia Margaion tarkastukset, tarkistukset ja muut, ja tämä on hienoa, vaikka ehkä jotkut muut kollegat eivät ole samalla kannalla, tämä huolestuttaa. Ja sitten toisaalta seuraamusten tiukentaminen silloin, kun ei noudateta sääntöjä, tämä ei yllätä, sillä se tuli liberaalidemokraateilta, mutta sitten 183 tarkistus Lambertsilta on vähän yllättävämpi. Minä haluaisin muistuttaa, hyvä Filip, että tämä sanktioiden automaattisuuden periaate vaikeuttaa sitä, että voitaisiin tehdä syklin vastaista politiikkaa ja tällähän Eurooppa on saatu kriisistä ja pystytty pelastamaan maailma katastrofilta. Tämä keskustelu on todella oleellista. Nyt moni maa on jättänyt ydinvoiman jo pois, mutta en tiedä, miten tämä pystytään rahoittamaan, jos ei pystytä ottamaan velkaa sääntöjen mukaan. Ja sitten kolmanneksi moni kollega on tarkistuksillaan tehnyt selväksi, että ei haluta, että jäsenvaltiot käyttäisivät lieksi hyväkseen poikkeuksia. Voin yhtyä siihen, mitä Philip sanoi, eli että pitää muistuttaa, että mark markkinoilla voi tulla epäonnistumisia. Yksityiset pankit ovat äh, romahtaneet ja jos ei ole tällaisia toimia, niin tietyt pankit eivät enää olisi pystyssä ja myös koko Euroopan talous olisi hankaluuksissa. Eli tältä osin voin kyllä yhtyä tähän ja voisin kritisoida muiden kollegojen tekemiä tarkistuksia. Ja sitten tämä jälkikäteisarviointi, josta Vicky Ford äsken puhui, Eli sääntöjen jälkikäteisarviointi. Tämä on todellakin kvalitatiivista arviointia, jota tarvittaisiin kval- kvantitatiivisen arvioinnin rinnalle. Ekologi, ystäväni tästä tietää aika paljon ja mehän pyydämme sitä, että pannaan täytäntöön politiikkoja tehokkaasti, erityisesti silloin, kun pitäisi saada lisää kasvua ja työllisyyttä aikaiseksi. Toivottavasti kaikista huolimatta päästään kompromisseihin. Minä olen Rova Fordin käytettävissä ja muidenkin erityisesti tämän asiakokonaisuuden osalta, mutta ajatellen sitä, mitä täällä on kuultu, niin suhtaudun skeptisesti siihen, että pystyisimme pääsemään eteenpäin nämän, näiden kuuden direktiivin käsittelyssä. Kiitos. Jürgen. Kiitokset ja Jürgen. Ja, danke schön. Äh, ja, ich, ich möchte das... Kiitokset. Niin, haluaisin ottaa esille se, mitä Sylvie Goulard sanoi, että meidän on otettava huomioon sellainen näkökulma, joka sisällyttää kaikki maat, ei pelkästään omaa maata. Tästä näkökulmasta haluaisin todeta, että omassa ryhmässäni on paljon ihmisiä, jotka katsovat tätä tässä valmisteltavaa kriittiseltä puolelta ja esittävät siksi kritiikkiä. Kritiikki näkyy aina siinä, mitä Philippe Lambert ja monet muut jo sanoivat. Ennen kaikkea pankit ovat vaikuttaneet tähän velkaantumiseen, ei niinkään, että olisi yksittäisiä valtioita, jotka olisivat harjoittaneet huonoa taloudenpitoa, vaan pääsyyllisyys on nimenomaan pankeilla. Ja minä kyllä vastustan sitä, että tässä nyöritettäisiin kasaan paketti, joka pyrkii ensisijaisesti viemään tämän vastuun velkaantumisesta valtioille, julkiselle sektorille, julkiselle kädelle. Sehän ei käy, sitä me emme hyväksy ja olemmekin tehneet tarkistuksia, jotka ovat aluksi ehkä kielellisiltä vaikuttavia, mutta ovat paljon pidemmälle meneviä. Esimerkiksi me korvaamme tuon käsitteen valvolta koordinoinnilla. Se tarkoittaa sitä, että me emme mitenkään tietysti vastusta järkevää talouskoordinointia eurooppalaisella tasolla, vaan vastustamme sellaista politiikkaa, joka ei ole mitään muuta kuin valvontaa valvonta kyttäämistä. Silloin on aina yksi, joka valvoo, monia, joita valvotaan. Se on tietynlaista hierarkiaa. Se ei tässä muodossa Euroopan tasolla tapahdu. Meidän on oltava tasa-arvoisina samalla silmänkorkeudella Euroopan valtioiden kanssa yhteispelissä Euroopan parlamentin kanssa. Parlamenttien on oltava jäsenvaltiotasolla myös mukana ja on muistettava, että budjettioikeus on tässä pitkälti kyseessä Sehän on kansallisten parlamenttien ydinoikeus. Me emme voi siihen noin vain lähteä puuttumaan. Sitä on jatkossakin kunnioitettava. Eli meidän näkökulmastamme tämä voi toimia vain, jos toimitaan yhtäläisinä samalla silmänkorkeudella. Mutta se tarkoittaa myös sitä, että sanktioiden osalta ei oikeastaan voida äh, niinkään meidän puolelta kritisoida näitä tähän asti tehtyjä ehdotuksia. Eli me vain torjumme ne yksiselitteisesti. Jos kuitenkin jonkinlaisia sanktioita määrätään, on meidän mielestämme tehtävä miniminormina selväksi, että niiden on oltava avoimia ja että niiden on periaatteeltaan vastattava oikeusvaltioperiaatetta. Eli osittain tämä tällainen suljettujen ovien takana järjesteltävä ei kovinkaan avoin menettely ei käy. Jos on kyse sanktioista, on niiden ainakin toimittava oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti. Sitten epätasapainosta, siitä jo paljon sanottiinkin, minä voin ainoastaan korostaa sitä, ettei riitä ottaa esille yksittäiset valtiot ja todeta, että jokin yksi konkreettinen valtio osoittaa epätasapainoa. Meillä on sisämarkkinat. Sisämarkkinoilla on myös epätasapainoa, eli meidän on otettava huomioon yksittäisten kansantalouksien yhteispeli sisämarkkinoilla yhtä lailla. Täällä jo todettiin, että jossakin missä on vajetta, on toisaalla myös liikaa. Ja tämä liittyy yhteen. Tätä on työstettävä lakipaketissa vajeen ja ylijäämän yhteispeliä. Tulostaulusta en voi velvoittaa siihen, mitä kollega Danuta Hybnä sanoi. Ennemminkin kannattaisimme sitä, että tähän kyllä voidaan ottaa kantaa lakipaketissa, ja että tässä otetaan riittävän eriytetysti kaikki huomioon. Muutoin pelkäämme, että sama mikä tapahtuu Kreikan kanssa tulee esille naming ja shaming periaatteen mukaisesti yksittäisten valtioiden kohdalla. Yksittäiset valtiot otetaan mediassa räikeästi esille. Tällaiset naming ja shaming kampanjat eivät kuitenkaan tässä yhteydessä juurikaan hyödytä. Ennen kaikkea Saksan liittotasavallassa olen voinut nähdä, minkälaista vahinkoa tästä on syntynyt Kreikkaa ajatellen. Tämä voidaan ottaa näin Saksasta tulevana hyvinkin esille ilman, että kaikki kreikkalaiset heti hyökkäävät kimppuun ja sanovat, miten niin me laiskat kreikkalaiset olemme saaneet kaiken aikaiseksi. Tämä on sellainen menettelytapa, jota ei Euroopassa voida hyväksyä. Meidän on huolehdittava siitä, ettei tässä synny varomatonta lainsäädäntöä ettei tällaisia prosesseja entisestään edistetä, on estettävä sellainen, se ei auta ketään. Viimeisenä seikkana haluaisin vielä huomauttaa, että No en nyt mitenkään otaksu, että komissio tekisi työtään huonosti, ehkä enemminkin päinvastoin, mutta silti tässä lakipaketissa komissio asettui hiukan asioiden yläpuolelle. Minusta se ei ole oikein asianmukaista. Joskus syntyy sellainen vaikutelma, että komissio on ikään kuin deus ex machina, roikkuu siinä kaiken yläpuolella, tekee omat ehdotuksensa sanktioista, toimista, mutta ei joudu millään lailla oikeuttamaan toimintaansa kenenkään edessä. Siksi me olemme tehneet ehdotuksen, joka ei varmaankaan sellaisenaan mene läpi. Me olemme todenneet, että komission on oltava myös valmis asettautumaan alttiiksi. Se ei ehkä ole niin realistista, mutta meidän on pohdittava sitä, että komissio voidaan yksinkertaisesti vetää vastuuseen. Pitää olla jokin taso ja taho, jossa komission on oikeutettava se, mitä se tekee. Se ei ole kaiken yläpuolella, mutta sitä on tietysti selvemmin työstettävä. Ja sitten voisimme siihen suostua. Siinä ainakin meidän näkökulmastamme avoin seikka. Nyt näyn ylittäneeni jo puheen joten lopetan tähän. Kiitos. Thank you very much. Uh... Kiitos. Sitten Edward. Um, <clears throat> I, I will speak on um, more... Puhun enemmänkin tästä Fajon mietinnöstä, koska olen samaa mieltä monien tarkistusten kanssa ja erityisesti kun puhutaan eurobondeista, olemme erittäin paljon samoilla linjoilla. Jos minun pitäisi kerätä omat tarkistukseni ja esitykseni tästä Feijon mietinnöstä, niin laittaisin ne yhden otsikon. Ja sanktioiden osalta erityisesti sanktiot ovat siellä paikallaan, mutta sitten kun aika tulee ottaa ne käyttöön, niin pitää saada maa jaloilleen ja pitää kilpailla ja kasvaa ja luoda työpaikkoja. Joten meidän pitää olla erittäin varovaisia. On parempi, että meillä on vaatimattomia, mutta va- varmoja sanktioita. Ja sitten kun niitä asetetaan, niin meillä on ongelmia ja sitten aletaan keskustelut ja niin. Eli on parempi olla varovaisia ja varmoja. Ja siksi meidän pitää asettaa jotain ylärajoja, jotka tietysti riippuvat taloustilanteesta kulloisenakin hetkenä. Joissakin maissa voidaan ehkä pystyä maksamaan ne, mutta sitten taas jotkut ovat niin epätoivoisessa tilanteessa, että ne eivät pysty maksamaan niitä. Eli meidän pitää ottaa mukaan myös tällainen syklinen, syklisesti huomioon otetut mm, toimenpiteet, mitkä liittyvät bruttokansantuotteeseen. Mitä sitten tulee tähän herkkään ää, aiheeseen, joka liittyy vastattaviin, vastattaviin. Meidän pitää saada avoin ja selkeä ja hyvin mitoitettu järjestelmä. Siitä pitää sopia ja ilman, että osoitetaan ketään sormella tiettyisiin, tiettyisiin julkisiin kuluihin liittyen. Kaikki julkiset kulut olivat ne sitten eläkkeitä tai mitä tahansa, mukaan lukien yksityinen velka, ne ovat tal- taakka kun puhutaan näistä vastattavista, myös ne pitäisi ottaa mukaan, koska mielestäni tämä on näin ja minun pitää tutkia tätä kompromissia. Me voisimme päästä sopimukseen tästä, jos tässä kunnioitetaan näitä kriteereitä. Sitten pitäisi olla yhdis, yhdistävä tekijä työllisyyteen ja kestävän kasvuun todellisuudessa, eli lopputulokset, kun katsomme näitä ehdotuksia, niin meidän pitäisi pystyä sanomaan itsellemme, että mihin tämä johtaa. Johtaako se parempaan työllisyystilanteeseen, kun tuulen pyrimme päästämään, pääsemään eroon kriisistä. Mitä sitten tulee valvontaan, sen pitäisi olla avointa. Ja jäsenvaltioiden pitäisi olla vastuussa parlamentille, niiden pitäisi selittää meille tilanne ja niiden pitäisi myös saada tulla kuulluksi, vaikka me emme pyydä sitä. Eli tämä pitäisi olla molemmin puolista. Mitä sitten tulee näihin tulostauluihin, niin miten se nyt sanoisin, on melko mielenkiintoista, että ensiksi me olimme vastaan sitä, että osoittaisimme tätä tai tuota indikaattoria tulostaulussa, koska ajattelimme, että sen pitäisi olla joustava ja niin edelleen. Mutta nyt ollaan sitten tässä tilanteessa, että me saamme tällaisen paketin, oli se sitten, mikä sopimus se olikaan, joka osoittaa, että tässä on indikaattorit, ne on nimetty ja ne on laitettu siihen, joten en tiedä, miksi tämän pitäisi olla poikkeus. Meidän ei pitäisi ottaa näitä ne pitäisi ottaa ne mukaan ja ne pitäisi pitää avoimina ja ajatella, että on myös muita indikaattoreita, mutta, mutta ei ole mitään syytä, miksi emme ottaisi niitä mukaan. Minä lopetan tähän. No. Kiitos erittäin paljon ja sitten Dorfman. Kiitokset puheenjohtaja. Minä olen varjoesittelijä omasta ryhmästäni Ferreiran mietinnölle ja siksi haluaisin keskittyä käsittelemään vain sitä. Mielestäni makrotalouden epätasapainon kohdalla pannaan nyt aivan uutta järjestelmää täytäntöön, sellaista, jota emme toistaiseksi edes tunne. Sitäkin tärkeämpää on, että nyt luomme järjestelmässä oikeat ensiaskeleet Kyse on siitä, että pannaan täytäntöön sellaista järjestelmää, joka todella vaikuttaa niin, että makrotalouden epätasapaino havaitaan, ei enempää eikä vähempää. Eikä tässä ole kyse siitä, anteeksi nyt jos sanon tämän nyt näin yksinkertaisesti, että saataisiin selville hyvät ja pahat jäsenvaltiot tai saataisiin näpäytettyjä tiettyjä jäsenvaltioita. Uskon, että jos jossakin jäsenvaltiossa havaitaan makrotalouden epätasapaino ja siihen puututaan riittävän varhain, ei se ole pelkästään muiden valtioiden suojelemista, vaan myös näiden valtioiden itsensä suojelemista, jos esimerkiksi Kreikan suhteen olisi saatu riittävän varhain selvälle, mitä siellä, selville, mitä siellä tapahtuu. Ei tämä olisi ollut suoja pelkästään muille valtioille, valtioille, vaan sillä olisi suojeltu myös Kreikkaa ja kreikkalaisia itseään. He olisivat säästyneet paljolta ja tältä suurelta taakalta nyt, kun asiat ovat päässeet etenemään näin pitkälle. Tässä mielessä siis tulostaulu pitää nähdä. Olen sitä mieltä, että, että tulostaulu voi olla ja sen pitää olla todellinen ennakkovaroitusjärjestelmä, alert system, niin kuin komissio on sen aikonut. Minä haluaisin tehdä tässä tulostaulussa eron siihen, mitä tulee myöhemmin Eli mikä on tuo parantamissuunnitelma? Parantamissuunnitelmassa on luonnollisesti noudatettava ja otettava huomioon Agenda 2020 periaatteet. Tämä parannussuunnitelma, miten valtio saadaan takaisin jaloilleen, on luonnollisesti saatava Agenda 2020 periaatteiden pohjalle. Muutoinhan koko agendassa ei olisi järkeä. Mutta tulostaulu sinällään ei saa nyt sekoittua pelkästään makrotalouden epätasapainon havaitsemiseen ja mahdolliseen tulevaan malliin, joka Agenda 2020 puolella on hahmottumassa. Kaksi seikkaa vielä. Mielestäni meidän on hyvinkin keskusteltava erästä seikasta ja olen iloinen siitä, että puolueiden ryhmien välillä tästä keskustellaan jo hyvin. Mikä on parlamentin rooli? Komission ehdotuksessahan parlamentilla on niukka rooli, jos ylipäätään minkäänlaista. En usko, että parlamentin tulisi puuttua tuonne täytäntöönpanopuolelle, mutta sitäkin enemmän parlamentin tulisi kantaa poliittinen vastuunsa. Mikä sitten on komission rooli? Komission roolin on mielestäni oltava vahva. Minusta komission pitää olla tässä mekanismissa johtavassa asemassa ja siksi olen omasta ryhmästäni tehnyt monia ehdotuksia käänteiseen määräenemmistöön perustuvasta päätöksentekomenettelystä. Ja lopuksi vielä eräs huomio symmetrisestä seurannasta, tai miten kollega Lambert sen nyt aiemmin toikaan esille. On itsestään selvästi tietysti niin, että tuon tulostaulun on oltava symmetrinen. Jos esimerkiksi on ollut liiallinen ulkomaan kaupan vaje tai ylijäämä. Mutta jos sitten siitä lähdetään sanomaan, että jos jollakin valtiolla on ongelma, niin katsotaanpas mitä muut valtiot siitä ovat tehneet. Jos esimerkiksi sellainen maa kuin Irlanti on veropolitiikallaan tai sellainen maa kuin Espanja melkoisilla sijoituskannustimillaan luonut tietynlaisen käytöksen mahdollisuuden, niin voidaanko lähteä sanomaan pankille tai yritykselle, että sinäkin olet vastuullinen, koska lähdit sinne Espanjaan investoimaan. Sehän tässä on aika ongelmallista. Minusta meidän on pidettävä nämä asiat hyvin erillään, mitä tulee tähän taakanjakoon. Sydämellistä kiitosta. Thank you very much. Kiitos erittäin paljon sitten Gunnar Hogmark pahoillani, että tämä kesti niin kauan, olitte ensimmäisenä tässä listalla. Ja minä lähden hetkeksi ja sitten seuraavaksi on First Beres as No yritän puhua niin kauan kuin olette poissa täältä. Kiitos oikein paljon. Oli oikein mielenkiintoista kuunnella tätä keskustelua, sillä on todella merkittävää, että täällä kannattavat yleisesti aika lailla samantapaisia, mutta toisaalta vaikuttaa siltä, että olemme unohtaneet, kuinka kiire meillä on ja miksi me täällä olemme ja puhumme näistä asioista. Vasta äskettäin monessa jäsenvaltiossa oli suuri kriisi edessä. Se oli uhkana niiden vakaudelle, mutta myös meidän yhteiselle vakaudellemme. Ja kun puhutaan nyt menoista, niin on muistettava, että kasvuun ja työllisyyteen ei päästä mitenkään silloin, kun on suuria vajeita. Silloin ollaan ansassa ja silloin kasvu ja työpaikat häviävät. Ja kun mietitään elpymistä, ajatellaan, että se onnistuu menoja kasvattamalla ja annetaan vajeen kasvaa, vaikka meillä on ollut se kokemus, mitä on ollut, niin sitten emme ole kyllä saaneet osannut ottaa oppia siitä, mistä olisi pitänyt oppia. Ja kun puhutaan tulevaisuudesta, nyt on kyllä vaikea sovittaa sinne kaikkea, sillä on vaikea nyt pitää mielessä kaikkia eri prosesseja, joista tällä hetkellä keskustelemme. Meidän pitäisi muistaa ne kaikki. Nyt vaikuttaa siltä, että nyt puhutaan siitä, että tarvitaan oikeanlaiset politiikat tulevaisuutta varten. Tämä on vähän niin kuin pyhän kraalin etsintä. Ja se, miksi tässä nyt puhutaan, on, että meidän pitää pyrkiä välttämään ne ongelmat, jotka johtivat meidän tuonne kriisiin, kun annettiin vajen kasvaa ja suuren velan kasvaa. Tämä on tässä tärkein tehtävämme se on oleellista, kun puhutaan seuraamusten muodosta sillä, mitä laajempaa valvontaa talouspolitiikalle on, niin sen vaikeampi on lähteä siellä päättämään yksityiskohdista, sillä tässä vaan puhutaan yleisesti siitä, mikä on oikein, mikä väärin, talouspolitiikassa, eli meidän pitää nyt tehdä päätös tulostaulusta tähän liittyen, jos me laajennamme tulostaulua ja vakaus sopimuksesta tulee tapaa pyrkiä valvomaan vakautta, niin sitten emme unohda enää sitä, mitä kriisistä olisi pitänyt oppia. Eli on hyvin tärkeää keskittyä niihin sääntöihin, jotka ovat tärkeitä vakauden osalta, eli vaje ja velka ja kauppatase, maksutase, niin meidän ei pidä yrittää tehdä liikaa. Jos näin pyrimme tekemään, niin sitten tärkein unohtuu, mutta jos kykenemme keskittymään oleelliseen, niin sitten voidaan uudistaa vakauspakettia tai vakaussopimusta sillä tavoin, että voidaan miettiä tulevaisuutta, mutta aivan ensiksi tarvitaan tämä vakaussopimus ja siihen pitää nyt ensiksi keskittyä näissä kaikissa asioissa. Kiitos, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin sanoa kolme asiaa. Ensinnäkin, jos keskustellaan tästä asiasta ja päätöksestä kesäkuussa, niin monet asiat, joita käsitellään, joita käsitellään neuvostossa euro, euroryhmä ja mm, esimerkiksi velan määrä ja sen kesto. Sitten on joitakin muita asiakirjoja, jotka ovat mukana tässä käsittelyssä. Muistan tämän keskustelun alun. Brotman Cole ehdotti meille, että me jäisimme tai pysyttelisimme tässä tekstissä, mutta tämä teksti on vain meidän huviksemme ja todellisuudessa on paljon strategioita, jotka ovat erittäin tärkeitä, joita perustetaan ja jotka eivät ota huomioon tämän tekstin sisältöä. Pitää kuitenkin, että me pääsisimme tai saisimme aikaan poliittisia vahvoja signaaleja ja puheenjohtaja Trishe eilen, kun hän puhui tästä paketista, niin minä itse tulen Genevistä, jossa olen tavannut tämä kes- Euroopan keskus- keskustelupankki tekee tutkimuksen työmarkkinoista ennen kuin se päättää, kuinka näitä investointeja annetaan. Ja mitä Jacques Delors sanoi, kun hän tuli katsomaan meitä viime vuonna. Hän sanoi, että on erittäin tärkeää käyttää yhteisön menettelyä. Ja esimerkiksi Krugman, joka on Nobelin voittaja, hän viittasi myöskin kilpailukykyyn ja tämä vahvistaa sen että en puhu nyt tässä pitkästi, mutta pitää miettiä nyt sitä, mitä me tässä teemme. Minä haluan antaa vain yhden viitten, eli idea esimerkiksi Etelämaissa palkat ovat erittäin huonoja ja pitäisi päästä. Mä... Ja nyt käy ilmi, että jos palkat ovat päässeet käsistä, niin tämä johtuu siitä, että oli inflaatio-odotuksia, joita on kuitenkin korjattu, mutta jos hinnat ovat kasvaneet, nousseet, niin tämä johtuu siitä, että tavara markkinat ovat sen aiheuttaneet, eivätkä palkkamarkkinat. Tässä nyt ollaan tekemässä ihan tai se ihan järjettömyyksiin. Ja sitten toinen asia, mitä olisin sanoa, anteeksi, että palaan tähän vielä, mutta minä en ole tehnyt yhtään tarkistusta näihin kuuteen tekstiin. Siitä yksinkertaisesta syystä, että työllisyys- ja sosiaalisen valiokunnan jäsenenä minä olin valmistelijana kolmessa lausunnossa kuudesta. Tiedän, että täällä kaikki on paljon paremmin tehty ja kompromissit on aika pitkälle laadittu, mutta pyytäisin, että huomioista sen, mistä äänestettiin työllisyysvaliokunnassa, sillä jos tässä nyt halutaan päästä hiukkasen eteenpäin ja pystyä vähän kahdella jalalla eh, kulkemaan, niin ehkä pitäisi huomioida se, mitä siellä on sanottu. En nyt haluaisi liian pitkään puhua, viittaisin vain muutamaan seikkaan työllisyysvaliokunnan panoksesta voi tässä olla hyötyä. Jos ajatellaan Wortman Koolin mietintöä, niin täällä on vaihtoehtoinen ehdotus varovaiselle talouspolitiikalle, joka ei ketään kiinnosta. Me olemme äänestäneet synteestä joka on parempi kuin tämä teidän ehdotuksenne, ja siinä viitataan tehokkaaseen ja kestävään budjettipolitiikkaan, niin nimenomaan tämä kestävyys on asia, jota ei saa unohtaa. Ei tässä pidä tehdä vain teknistä tekstiä, jossa puhutaan seuraamuksista ja niin poispäin, vaan pitää todellakin määritellä tulevaisuuden talouspolitiikka, jos ei ota mukaan tähän kestävyyttä ja tehokkuutta, niin tässä mennään ihan väärän suuntaan jatkossakin. Ja sitten eläkkeistä. Herra Feijo, me hyväksymme tarkistuksia, joissa viitataan eläkkeisiin, mutta hyvin neutraalisti, sillä Euroopan unionin politiikka, jossa ei huomioida ollenkaan näitä Golden Roof-ajatuksia, eli ei ajatella, että pitäisi investoida koulutukseen, että tämä olisi etusijalla. Sitä ei saa tänä päivänä sanoa tässä paketissa, mutta sanotaan, että eläkkeet kapitalisoinnin kautta, niihin pitäisi suhtautua myönteisesti. No mutta ei, ei. Minä pyydän sitä, että eläkejärjestelmät, jotka ovat jakoperusteisia, olisivat ne tässä nyt huomioon otettuina. Ja sitten Vicky Fordin mietinnöstä. Nyt ei ole tarvitse mennä yksityiskohtiin, sillä tässä on sellaisia asioita, toisista mietinnöistä, mutta työllisyysvaliokunnassa otimme kantaa erääseen asiaan. Olisi tärkeää, että jos kaikki ovat sitä mieltä, että tässä pitää lähteä eurooppalaista näkökulmasta liikkeelle, niin sitten pitää eurooppalaisesti ajatella, miten voidaan saada määrätyt strategiat täytäntöön pantua. No minä en voi en voinut täysin yhtyä tähän strategiaan, joka laadittiin, mutta joka on nimeltään Eurooppa 2020, mutta kuitenkin minusta tämän tekstin on strategian vastainen, jos ei kaikkea tässä huomioida. Me emme voi kaikkea tehdä yksin, on liian pieniä siihen. Pitää miettiä, miten eh, jäsenvaltioiden menot voivat edesauttaa strategian täytäntöön panoa, niin emme pääse näihin tavoitteisiin. Se pitäisi kyllä ottaa mukaan tänne teidän mietintöönne. On paljon muutakin, joiden osalta pyydän esittelytä tutustumaan siihen, mitä työllisyysvaliokunta on sanonut, mutta älkää nyt ajatelko, että kaikki kompromissit on tässä jo tehty ja sitten laitetaan sinne paljon vain miinuksia ja muita merkkejä. Sillä tässä on paljon sellaisia ulottuvuuksia, jotka ovat unohtuneet ja tämä veisi väärälle tielle. Ja anteeksi, että puhun nyt näin pitkään. Tässä on vielä yksi kysymys. Tämä eurooppalainen ohjausjakso, koordinaatio koordinaattorit päättivät, että olisi tärkeää, että saataisiin omaloita raportti tästä asiasta. Minä olen saanut vastuun laatia sen ja me tiedämme jo mitä mieltä mm, perusvaliokunta ja muut valiokunnat ovat, jotka tästä laativat lausuntonsa, mutta minä en voi olla esittelijänä ohjauskaudessa jos olen nyt vain siinä ikään kuin kirjurina sellaisten asioiden osalta, joista on muualla päätetty. Eli minä haluan, että nyt katsotaan näitä kuutta tekstiä ja pitää miettiä, mitkä osat niistä otetaan mukaan tähän ohjausjaksoon tekstiin. Minä en lähde tässä nyt kenenkään orjaksi. Meidän toimielymme etujen mukaista on saada koherentti teksti, jotta me voimme muille toimille saada viestimme läpi. Parlamentin on korostettava omaa asemansa sillä komissiossa ja neuvostossa ajatellaan, että mitä vähemmän parlamentti näihin asioihin puuttuu, mitä enemmän kaikki tämä annetaan riippumattomien asiantuntijoiden käsiin, sen parempi. Um, Kiitos Voin vakuuttaa, että ihan alusta asti tarkoituksena on ollut tässä esittelijän tarkoituksena, että saamme nämä yhteen tämän eurooppalaisen ohjausjakson ja 2020 ja europaketin kanssa. Silvia, haluan, että haluat puhua, mutta minulla oli Lukviston ja Sven Kiikos, joka vielä odottavat puheenvuoroaan, joten ihan lyhyesti, olkaa hyvä. Information. We do... Ei, ihan vain tiedoksi. Me teemme paljon sen varmistamiseksi, että parlamenttia kuullaan. Me olemme esimerkiksi ponnistelleet Van Rompuyn suuntaan. Voin vain vakuuttaa Pervans, että me kaikki ilmaisimme, Elisa ensimmäisenä, mutta me kaikki, että olemme sitoutuneet siihen, että parlamenttia kuullaan. Se ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö meidän tarvitsisi tehdä sinun kanssasi yhteistyötä eurooppalaisesta ohjausjaksosta, mutta tämä tiedoksi niille ihmisille, jotka eivät ehkä oikein kuunnelleet. Consistent. This means you cannot allow this whole uh mutta jos olemme johdonmukaisia, niin se ei tarkoita sitä, että voidaan sallia tämän koko paketin mennä noin vain. It is, it is. I mean, this, mutta se on. Tämä on jotakin sellaista, joka ihan alkuperäisestä keskustelusta lähtien on tehty ehdottoman selväksi. Eli jos me käymme läpi nämä, sitten Sven, ehkä sinulla on sitten myöhemmin mahdollisuus vielä ottaa puheenvuoro. Ludvigsson. Talman. Kiitoksia puheenvuorosta puheenjohtaja. Haluan ottaa esille joitakin seikkoja, jotka koskevat makrotalouden epätasapainon valvonta. Ensinnäkin minusta on hyvin tärkeää, että tämä järjestelmä on nyanssoitu ja tarkka. Olisi kovin onnetonta, jos järjestelmässä olisi riskinä se, että pakotetaan EU-tasolta summittaiseen asian puuttumiseen mitä tulee palkkaan ja palkanmuodostukseen. Liian pitkälle menevä puuttuminen EU-tasolta johtaa päinvastaiseen tulokseen kuin on tarkoitus. Mikään ei puhu sen puolesta, että EU-valvotut palkat olisivat parempi asia kuin vapaa palkanmuodostus. Euroopan kokemukset osoittavat päinvastoin, että tällainen vapaa järjestelmä on tasapainoisempi kuin jos valtioon lähdetään tällä tavalla puuttumaan. Vahvat, keskitetyt tulopoliittiset sopimukset antavat paremman ja vakaamman kehityksen ja siksi nämä ovat siirtymässä valtion valvontaan, kun on kyse oikeudenmukaisesta jaosta, oikeudenmukaisuuden luomisesta, oikeutuksen luomisesta ja samaan aikaan syntyy tilaa vaikuttaa myös palkan mm, kehitykseen. Siksi tarvitaan jonkinlaisia parannuksia kolmessakin eri kohdassa tähän epätasapainoon puuttumiseen. Ensinnäkin tämä uusi järjestelmä kun, sen on kunnioitettava kansallista työmarkkinaosapuolten vuoropuhelumallia. Olisi väärin lähteä puuttumaan toimiviin järjestelmiin. Toisekseen ei pidä olla EUn puolelta mahdollisuutta pakottaa kansalliset hallitukset puuttumaan väärin kotimaan palkanmuodostuksen hallituksilla pitää aina olla mahdollisuus kunnioittaa työmarkkinaosapuolten vapautta. Kolmannekseen tässä otetaan huomioon vuoropuhelu Brysselin ja jäsenvaltion välillä. Ei, jos ei tähän saada työmarkkinaosapuolia mukaan, analyysi jää kapea-alaiseksi. On siis, jotta tämä kaikki todella käytännössä toimisi, oltava hyvin tarkka näiden kaikkien eri yksityiskohtien kanssa. Kiitokset puheenvuorosta. Sven. Kiitos erittäin paljon Sven. I, uh, thank you for the warning. Uh, I... Minä puhun erittäin lyhyesti, kiitos varoituksesta. Minulla on vain kaksi huomiota. Yksi on erittäin lyhyt kommentti Lianille, ystävälleni. Ihan ensinnäkin muutos uudistuviin energiavaroihin on rahoitettu yksityiseltä sektorilta ja me tiedämme kaikki miksi. Ja toiseksi en usko, että julkisesti te viety ydinvoimalla on parempi kuin yksityisesti rahoitettu ja se riippuu siitä, minkälaisia energiavalintoja tehdään. Ja tämä paketti ei liity paljonkaan tähän kysymykseen, että siirrytään ydinvoimasta uudistuviin energiavaroihin. Ja sitten toinen asia, joka liittyy vakavammin tähän aiheeseen, olisi erittäin tärkeää, että tässä valiokunnassa käytettäisiin hetki, mutta en tiedä milloin, että pääsisimme ulos tästä logiikasta, että yhdestä luonnoksesta toiseen ja että voisimme arvioida yhdessä tämän koko ehdotuspaketin vaikutus, eli mukaan lukien tämä euro, paketti ja nämä kuusi ehdotusta sekä eurooppalainen vakausmekanismi. Jos me emme tee tätä, niin tämä olisi ensinnäkin vaarallista, emme ymmärtäisi toisiamme ja toisekseen olisi erittäin vaikea ymmärtää sitä, mikä vaikutus tällä todella on. Ja siksi olen samaa mieltä sitä, mitä Bulman sanoi, on erittäin vaarallista, että me keskustelemme yhdestä asiasta ja sitten unohdamme, että me tarvitsemme yhteisen tuloksen ja tämä johtaa äh, järkyttäviin tuloksiin. Minä olen sitä mieltä, että yksityisesti me emme kaikki voi toimia, koska näiden äänestyksen jälkeen emme voi sanoa, että me teimme väärin toisella kerralla, joten on erittäin tärkeää, pyrin keskustelemaan tästä myös koordinaattoreiden ryhmässä. On tärkeää, että me käytämme hetken ja pyrimme pääsemään tästä yhden palasen logiikasta. Ja mielestäni jotkut kompromissit, kuten Korin sanoi, olisi ehkä helpompi löytää, jos me keskustelisimme tällä tavalla koska meillä oli jotakin keskusteluja tänä aamuna ja me löysimme joihinkin asioihin ratkaisun, mutta tämä ei ole oikea paikka sille. Jotkut meistä ovat ehkä peloissaan, jos emme tee sitä näiden kuuden ehdotuksen kehyksessä, niin se häviää kokonaan. Eli tämä keskustelu meidän voimme käydä, jos me käymme yhden askeleen taaksepäin ja pyrimme saamaan ikään kuin kokonaiskuvan. Ja mielestäni tämän valiokunnan pitäisi löytää aika tälle menetelmälle. Ja tämä huone on varmasti täynnä, kun näin toimimme. Um, Kiitos erittäin paljon. Minulla on paljon sanottavaa, mutta annan nyt omaa aikaani, jotta esittelijät voivat pitää vielä vuoro, puheenvuoron. Sanoisin vain, että monet aiheista, joihin on viitattu näissä tarkistuksissa ja esittelijöiden puolesta, tämä saa meidät tuomaan yhteen nämä kaikki eri ehdotukset melko helposti. Ensin Korin. Suuret kiitokset. Niin, minä haluaisin kiittää kaikkia kollegoja, jotka esittivät huomioitaan tästä vakaussopimuksen ennaltaehkäisevästä vahvasta tekijyydestä ja olen varma, että tästä löydetään kyllä yhteinen linja. On vahinko, että lähdet, koska halusin kommentoida – tätä laajempaa puitteistoa, jossa tällä hetkellä ollaan, koska Udo Bulman, tänäänhän me olemme saaneet selville, että me ole pelkästään kummatkin valtiotieteilijöitä, vaan kumpikin haluamme älyä lisää tähän pakettiin. Se ei tarkoita pelkästään älykästä fiksua vakaus- ja kasvusopimusta, jossa on selvät säännöt ja riittämiin joustavuutta suhdannekierron aikana. Sanon tämän myös omille kollegoilleni Gunnar Högmarkille ja Kristianille, koska meillä on talous- ja rahaliitto ja me haluamme oppia tästä kriisistä. Meidän on on muistettava, että kävelyyn tarvitaan kaksi jalkaa. Pelkällä raha jalalla ei pääse eteenpäin, tarvitaan myös toinen. Ei tarvita pelkästään fiksua vakaussopimusta, vaan fiksu paketti kokonaisuutena. Sven, voit ehkä sanoa, että no, odotellaanpa hetki, mutta ei tämä synny, jos emme me parlamenttina toimi poliittisesti johtavassa asemassa. Me olemme puhuneet tästä esittelijöiden kesken moneen otteeseen. Tästä alkaa tulla sekannuttavaa. Meillä on vakausohjelmat, meillä on makrotalouden valvonnan ohjelmat, meillä on kansalliset uudistussuunnitelmat EU 2020-strategiassa ja nyt nämä uudet indikaattorit tai mitä esitellään uutena indikaattoriryhmänä eurosopimuksen osalta. Osittain ne ovat aivan samat kuin makrotalouden valvonnassa. Osittain ne ovat nähtävissä vakaussopimuksessa ja osittain kansallisissa uudistussuunnitelmissa. Ja tässä on nyt riski. Minä haluan tehdä täysin selväksi, että me haluamme ja minä esittelijänä haluan saada aikaan kestävät julkisen varat, julkiset varat ja kestävää kasvua. Ja markkinatalous on tässä keskeisenä meidän ryhmässämme jos nyt EU 2020 strategia joutuukin jotenkin toissijaiseen asemaan, eh, se päättää päivänsä kuten Lissabonin strategia, koska nyt otetaan huomioon vain nämä uudet esitetyt indikaattorit valtiojohtajien tasolla. Ja Beres, tiedän, että te olette työllisyysvaliokunnassa, mutta katsokaa näitä tarkistuksia, joita tässä paketissa on tehty, koska te käsittelitte monia eri aiheita, jotka ovat osa noita tarkistuksia teksti, joka koskee eurooppalaista ohjauskautta. Minä ehdotan omassa mietinnössäni, että kiitämme teitä siitä, että olette ottanut tämän hoitaaksenne ja mainitsette sen omassa mietinnössänne. Ei pidä mennä siihen suuntaan, että halutaan jotenkin meidän puolelta väittää, että tämä asia ja sen käsittely siihen suuntaan vieminen kuuluu meille ei tule tehdä tätä näin pelkästään ohjausjakson osalta, vaan myös kansallisten suunnitelmien osalta. Tänä aamuna minä pyysin komissiota pohtimaan kanssamme, miten tästä saataisiin selvä, fiksu paketti, ettei tästä tule jälleen uusi uhkakuva tuolla ulkona kun tämä liittyy tähän pakettiin, johon olemme sen sitomassa. Joko komissiolta tulee joitakin ehdotuksia tai me hoidamme tämän itse ja me teemme tämän itse, koska me haluamme fiksun lähestymistavan kokonaisuuteen. Jos me haluamme saavuttaa EU 2020 strategian, parlamentti totesi päätöslauselmassaan, jonka me hyväksyimme jokunen kuukausi sitten, että jotta jotta EU 2020 strategia saavutettaisiin sitoumus pääasiallisiin tavoitteisiin on oltava selvä. Siksi tarvitaan uudistuksia ja julkisia ja yksityisiä investointeja. Tässäkin me seisomme rinnakkain. Haluamme korostaa tätä enemmän ja meidän on keskusteltava siitä, miten tämä tehdään. Minä olen joissakin tarkistuksissa tehnyt selväksi, minkä osalta minulla on ongelmia, mutta meidän pitää kuitenkin edetä tässä käsi kädessä. Olen melko varma, että saamme tätä edistettyä. Kiitoksia. Kiitos erittäin paljon. Sitten Viki, Ihan lyhyesti, Pervanche. Voin täysin yhtyä siihen, että pitää keskittyä Euro 2020 strategiaan. Se ei nyt liity tähän budjetin laatimismekaniikkaan, vaan Korinin mietintöön, kun puhutaan talouspolitiikasta. Meillä ei ole tässä yhteispäätösvaltaa parlamenttina tässä minun mietinnössäni, on varmistettava, että kun jotain pyydetään, niin niin kuin sanoitte, niin ehkä Korinin mietinnön yhteydessä tästä voitaisiin puhua. Aika moni näistä ehdotuksista ovat järkeviä, mutta ne eivät ehkä ihan ole kompromissin puitteissa. Ja sitten on muita ajatuksia, jotka olivat tässä liikkumatilassa. tilassa niin kuin kollega sanoi, mutta tämä ei tarkoita sitä, etteikö niistä voisi puhua. Olen kuitenkin eri mieltä kanssanne, kun tässä kävitte direktiivin läpi. Sitä on neuvosto parantanut ja sitten sieltä poistitte pyynnön lisätä avoimuutta. Neuvosto on esimerkiksi päättänyt, että toimittaisiin näissä vastausasioissa vastattavien asioiden asiassa avoimesti, niin tämähän on hyvää. Mitä enemmän tietoa ihmisille voidaan antaa siitä, mihin käytetään rahaa, löytyypä se sitten tahdosta tai ei, niin tämä on hyvä asia. En voi yhtyä siihen ajatukseen, että täältä pitäisi poistaa avoimuuteen liittyviä asioita, mutta ehkä ymmärsin jotain väärin. Kiitos. Sitten Liisa. Well, thank you very much. I think, um... Suuret kiitokset. Minä haluaisin palata siihen, mitä jotkut kollegat jo totesivat sanoissaan, että meidän on tarkasteltava tätä pakettia ja pyrittävä näkemään, miten se on vastaus niille ongelmille, joita meillä on. Ne kollegat, jotka haluavat pelkästään pitäytyä vakaus- ja kasvusopimuksessa sellaisena kuin se meillä on, on parempi ottaa nyt huomioon se, ettei se toiminut. Siitä syystä me sitä muutamme ja yritämme tehdä siitä paremman koska se oli vain osittainen vastaus. On olemassa sellaisia seikkoja, joita ei voida kattaa pelkästään vakaus- ja kasvusopimuksella. Nimittäin tavoitteissa oli 60 ja 3 prosentissa implisiittisesti ensinnäkin 3 prosentin talouden kasvuaste ja inflaatioaste 2 prosenttia. Tämähän oli tuo koko paketti. Joten jos seurataan tätä, jos yritetään saada aikaan 3 prosenttia ja 60 prosenttia. Se ei ole mikään ratkaisu ongelmaan. Ongelmahan edelleenkin on olemassa ja ongelma on se, että meillä ei ole riittämiin suhdanteiden vastaista kapasiteettia ja euroalue ei kykene riittävästi toipumaan, kun on kriisi millä välineillä, ja meillä on euron sisällä vastakkaisia trendejä, eikä riittämiin kasvua. Tämä on se konteksti, jossa me toimimme, ja me emme voi lähteä sanomaan kansalaisillemme, että no vastaus tähän on se, että saadaan vähän sanktioita ja vielä tiukempia elementtejä, jotka koskevat noudattamista. Eli sen lisäarvo, mitä me tässä teemme, on minusta siinä, että me ymmärrämme paremmin, miten voimme saada euroalueen ja Euroopan unionin kestävämmäksi, vakaammaksi ja kansalaistemme elämän kannalta paremmaksi. Meidän on otettava esiin elementtejä, jotka sallivat lähentymisen kasvun, eivätkä ne voi olla jonkinlaisia sanamuotoja ilman mitään kunnon sisältöä. Muutoinhan tästä tulee käyttämättä jäänyt tilaisuus. Palaan siihen, mitä kollega Fajo sanoi, kun hän sanoi, miksi pitäisi palata tähän 20,5 prosenttiin joka vuosi vajeen osalta. Miten nämä kaksi seikkaa liittyvät toisiinsa? Meidän on ymmärrettävä, että nämä ovat monimutkaisia ongelmia ja on parempi saada tästä kaikesta kestävämpää, luotettavampaa, teknisesti terveempää kuin tehdä poliittisesti taas virheitä melkoisia tiukkoja sääntöjä, joita kukaan ei kuitenkaan noudata tai joita noudattavat vain jotkut, koska, koska muut pelkästään potkaisivat ne pihalle. Tämä on se haaste, joka meillä on. Haluaako joku esittelijä vielä, vielä pitää puheenvuoron neljä minuuttia jäljellä tulkkausta? All the colleagues remaining. Haluaisin vain sanoa, että kaikki on hyvin ja tuen kaikkia kollegoja. Me olemme, meidän, meidän pitää tehdä tiukasti töitä keskenämme. Okay, then I think we've just... No niin, eli sitten olemme lopettaneet ajoissa. Kiitos erittäin paljon ja meidän työmme jatkuu.